So, welcome everybody on the afternoon session of Tervetuloa kaikille tähän iltapäivän kokousosuuteen. Nyt pyytäisin keskeyttämään jutustelun ja asettautumaan paikoilleen. Meillä on aika lailla kiireinen ohjelma tälle päivälle. Kokous olisi syytä nyt käynnistää. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan kohta 11. Käsittelemme lausuntoluonnosta, aiheena vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle, valmistelijalle Damiano Zoffolille. Olkaa hyvä. You hear me? Yeah, floor Grazie Presidente. <clears throat> La relazione in esame... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö on parlamentin vastaus komission tiedonantoon, joka koskee vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista strategiaa. Jokainen omalta osaltaan tästä vastaavat parlamentissa Envi ja TRAN 54 artiklan mukaisesti työjärjestyksessä. Vähäpäästöisyys liikkuvuudessa on yksi tärkeimpiä elementtejä, kun siirrytään kohti uudenlaista kehitysmallia. Ja tähän Euroopassa pyrimme kohti kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä ja tätä Eurooppa tarvitsee, että se voi jatkossakin olla kilpailukykyinen ja jotta voidaan luoda uusia hyvälaatuisia työpaikkoja ja myös tyydyttää ihmisten liikkuvuuteen liittyvät tarpeet samoin kuin tavaroiden liikkuvuuteen. Tässä haasteena on se, että saadaan uusia konkreettisia välineitä, joiden kautta saadaan vähähiilistä uusiutuvan energiaan perustuvaa liikennettä sekä Euroopassa että kautta maailman. Emme saa unohtaa myöskään sitä, että liikenne vastaa tällä hetkellä neljännestä Euroopassa tuotetuista kasvihuonekaasupäästöistä, ja ne aiheuttavat eniten ilmaston saastumista. Meillä on selkeä tavoite vuosisadan puoliväliin mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen pitää olla, niitä pitää olla ainakin 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990, ja niitä pitää vähentää kohti nollaa asteittain. Tämä aihe on erittäin monimutkainen ja hankala. Minun piti käsitellä sitä hyvin lyhyesti. Ja tässä käsitellään asioita, jotka ovat esillä myös toisaalla. Esimerkiksi uusiutuvia energianlähteitä koskeva direktiivi, biopolttoaineet ja tyyppihyväksyntää koskeva direktiivi. Ja täysistunnossa muutama viikko sitten hyväksytty ajoneen päästöteksti. Meidän pitäisi saada aikaan konkreettisia johdonmukaisia tuloksia. Lausunnossa pureudutaan erilaisiin ajoneuvomuotoihin, henkilöajoneuvoihin, raskaisiin hyötyajoneuvoihin, laivoihin, ilmailualuksiin ja niin edelleen. Kun katsotaan esimerkiksi sitten pakettiautoja, hiilidioksidipäästöraja vuodelle 2050, 68-78 grammaa, henkilöautoille ja sitten pakettiautoille 105 500 grammaa, 120 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohden. Pyydetään, että pian saataisiin käyttöön ajo-olosuhteissa toteutettava testi, joka on toteuttamiskelpoinen ja pitää katsoa myös sähköautoja ja pitää antaa kannustimia, että Euroopassa voidaan tuottaa toisen sukupolven sähköautojen akkuja. Ja tarvitaan selkeämpää merkintämallia polttoaineille. Kun katsotaan sitten raskaita ajoneuvoja, raskaita hyötyajoneuvoja, tässä on vielä paljon porsan reikiä, esimerkiksi niiden päästöjen osalta. Ja tässä peräänkuulutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä tavoitteita tästä eteenpäin. Tälle ajoneuvoluokalle ei edelleenkään ole selkeitä päästörajoituksia. vaikka tämä aiheuttaa liikenteessä valtavia päästöjä. Olen ehdottanut myös avoimempaa tyyppihyväksyntään liittyvää valvontajärjestelmää, jotta voitaisiin tätä porsanreijätä, joita Dieselgate toi esille. Viime syksynä päästiin ikaossa sopimuksen, se ei ollut kovinkaan kunnianhimoinen – hiilidioksidipäästöihin pureudutaan vasta vuoden 2020 jälkeen ja tämä järjestelmä on vuodesta 2021 vuoteen 2026 vapaaehtoispohjainen. Kun katsotaan Euroopan unionin ETS-järjestelmää, EUn sisäiset lennot eivät olisi täysin säädeltyjä, mutta ymmärrämme, että tämäkin sopimus voi olla pohjana kunnianhimoisemmalle sopimukselle. Pitää myös tehostaa Euroopan yhtenäistä ilmatilaa, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Sitten meriliikenne. Pureudun tässä siihen, mitä parlamentti hyväksyi ETS-asetuksen osalta. IMO ei ole päässyt asetettuihin hiilidioksidin vähennys päästötavoitteisiin. Tarvitaan vertailukelpoisia järjestelmiä kautta maailman. Ja on tärkeää, että ETS-järjestelmä kattaa kaikki matkat, jotka tulevat Euroopan satamiin ja lähtevät niistä. Olen pyytänyt myös tiukempia sääntöjä maankäytön osalta. Ja tässä pitää toimia niin, että kuitenkin on olemassa olevia investointeja. Ja biopolttoaineet, kehittyneimmät, niistä pitää saada laajemmin markkinoille. On katsottava jätehierarkiaa ja on toimittava kestävästi, jotta voidaan välttyä tulevaisuudessa ähm, aikaisemmin tehdyiltä virheiltä biopolttoaineissa. Sitten maakaasu. Sen rooli on katsottava myös, kun siirrytään liikennealalla vähähiilisempään todellisuuteen. Sanon jo tässä vaiheessa, että aion jättää tekstiin joitakin tarkistuksia, joita tiettyihin asioihin voidaan pureutua laajemmin ja ottaa myös esiin uusia asioita. Ja kerron teille vielä, että tarkistusten jättämisen määräaika on kolmas viidettä. Kiitos. Thank you. And now, uh, shadow... Kiitos. Ja nyt Varjo esittelee teidän ryhmistä EPP. Kiiseke, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Mm. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Sofolille tästä lausuntoluonnoksesta. Meillähän viime vuoden aikana on paljon keskusteltu eh, päästöjen mittaamisesta emis valiokunnassa. Ja olemme huomanneet, että siellä on tullut esille samoja asioita kuin teidän lausunnastanne, nimittäin päästöjen mittaus eh, kentällä on tärkeää koska ei voida luottaa pelkästään laboratoriotuloksiin, vaan pitää katsoa, mitä, mitä tosiasiassa tapahtuu. Ja tällaista, tällaista, tämän kautta voidaan typen oksidien päästöjä vähentää ja tietenkin hiilidioksidien päästöjen vähentäminen tuo sitä etua, että että, että diesel pidetään edelleenkin vaihtoehtona. Ja Hela Sofoli sanoitte, että me johdamme eh, tuolla transvaliokunnassa puhetta ja tietenkin siellä ja ympäristövaliokunnassa pitää löytää tämmöinen tasapuolinen lausunto. Meillä on Euroopassa kokonaisstrategia 20 prosenttia BKTstä pitäisi varata teollisuuden käyttöön. Ja se tarkoittaa sitä, että teollisuus, ilmastopolitiikka, niitä pitää, ne pitää kytkeä toinen toisiinsa ja kollega Aikart, joka johtaa tämän asian käsittelyä liikennevaliokunnassa, kun puhutaan eh, sanalla ownership, se on vanhaa, tulevaisuudessa puhutaan vain liikkuvuuspalveluista. Tietenkin se on jatkon kannalta, tulevaisuuden kannalta joku vaihtoehto, mutta enpä tiedä, voimmeko me edustajina tai komissiona päättää asiasta vai onko tämä markkinoiden tehtävä päätös ja loppukädessä kuluttajan itsensä. Minä kannatan sitä, että me poliitikot asetamme raamit innovatiiviselle, kestävälle politiikalle. Uskon kuitenkin, että tämä suunnitelmatalous tässä ei ole mikään hyvä vaihtoehto. 25 prosenttia pitäisi olla sähkökäyttöistä, joka saattaa markkinoiden kannalta olla punainen vaate. Miksi 25, ei 30 eikä 40? Tietenkin täytyy katsoa, mitä vaikutusta siltä, onko tämä realistista, 25 prosenttia sähkökäyttöistä liikennettä ja sen takia, pitää, sen takia tarvitaan latauspisteitä, infrastruktuuri pitää rakentaa. En usko, että politiikalla voidaan ohjata, vaan me asetamme vain sääntelykehykset innovaatiolle. Ilmaliikenteen osalta kollega Sofoli puhui kohtuudella, maltilla siellä on itse asiassa liikennevaliokunnassa tullut paljon pidempälle meneviä ehdotuksia, jos vedetään arvonlisävero pois, muutetaan verokuviota. Siinä tapauksessa me emme voi tehdä tätä yksin, vaan pitää sopeuttaa nämä kansainvälisiin säännöksiin. Kollega puhui paketti- ja henkilöautojen raja-arvoista 68 grammaa päästöjä kilometriltä. Me nyt sitten tietenkin keräämme tietoa vuoteen 2020 saakka. Ehkä siihen mennessä ei puhuta grammoista, vaan jonkunnäköisestä prosenttimäärästä, jolla vähennetään päästöjä. Se on ehkä realistisempi vaihtoehto. Meillä ympäristö valiokunnassa tämmöiset pakolliset raja-arvot eivät ole ehkä paras mahdollinen lähestymistapa, koska teollisuuden pitää myös pystyä sopeuttamaan ja, ja tarjoamaan tuotteitaan uusien sääntöjen mukaan. Ja me, tämä on ehkä liian tiukka vaatimus tuottajille. Meidän kannattaa ehkä pitää tästä 2030 aika, määräajasta, joka on ollut aikaisemmin esillä. Yksi kommentti vielä sähköliikenteeseen. Se ei ole mikään kaiken, kaiken parantava. Jos me haluamme 25 prosenttia sähkö käyttöisiä, mistä se sähkö sitten on peräisin, jos se on, jos se on ydinvoimasta tai kivihiilisähköä, niin eihän sekään ole sen kestävämpää. Meidän pitää, esi- meidän pitää antaa konkreettista esimerkkiä, kuten meillä Nides Alasaksissa. Siellä innova on innovoitu niin, että ylijäämä tuuli- ja aurinkoenergia eh, meta, eh, muutetaan metaaniksi ja sitä voidaan käyttää ajoneuvojen polttoaineena. Pitää olla teknologianeutraaleita ratkaisuja ja antaa teollisuudelle mahdollisuuksia tutkia eri suuntiin, jotta loppukäyttäjä sitten saa tehdä itse viisaan ja kestävän päätöksen. Me emme elä suunnitelmataloudessa ja olen kuitenkin odottanut johtamassa nyt tätä hedelmällistä keskustelua ja, ja, todella odotan sitä kovasti. Thank you and now... Kiitos. Sitten edustaja Demesmaker ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, en dank u wel. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Zoffoli, hyvät kollegat. Me tiedämme, että kun kyse on kasvihuonekaasupäästöistä, me tiedämme, että liikennesektorin osuus päästöistä on hyvin suuri. Olemme saaneet vahvistuksen myös ympäristövirastosta. Tämähän on yksi ilmansaasteiden pääaiheuttajista kaupungeissamme ja Ilmansaasteet sairastuttavat ihmisiä. Ne aiheuttavat myös kuolemantapauksia. Ne aiheuttavat haittaa ihmisille, ympäristölle ja taloudelle. Me kaikki tunnemme ne järkyttävät luvut, joita ilmansaasteista on esitetty. Ihmiset sairastuvat, ja ihmiset ovat myös hyvin haavoittuvia saasteella. Yli 400 000 kansalaista EU-ssa kuolee joka vuosi ilman laadun, huonon ilmanlaadun takia. Me haluamme toteuttaa kiertotaloutta, jossa ei käytetä paljon polttoaineita, eli näin ollen liikkuvuuden on oltava kestävällä pohjalla, kestävämmällä pohjalla ja on luotava uusia liiketoimintamalleja ja innovatiivisia vaihtoehtoja on mahdollistettava tämä uusi kehitys, uusi suunta. Näin ollen komission tiedonanto tästä aiheesta on tervetullut. Siinä on hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia ja komissio aivan oikein toteakin, että meillä on paljon mahdollisuuksia, kun kehitämme uusia vaihtoehtoja liikkuvuuden saralla. Haluan kiittää valmistelijaa tästä luonnoksesta. Tehtävä ei ole helppo, haasteet ovat valtavia, on katettava paljon kysymyksiä. Totta kai valmistelijan tehtävä ja esittelijän tehtäväkin on, näin ollen ovat varsin monimutkaisia. Kenties tässä yhteydessä voisimme puhua siitä, miten tärkeä ilmanlaatu ja hyvä ilmanlaatu on. Ja myös yhteiskunnalla on vastuu hyvästä ilman laadusta. Meidän on oltava valiokunnassamme johdonmukaisia silloin, kun ajatellaan myös suosituksia, joita emisvaliokunta on antanut. Mehän olemme hyväksyneet tekstin emisvaliokunnasta täysistunnossa. On oltava selkeitä suosituksia, jotka johtavat vihreämpään lähestymistapaan. Meidän on huomioitava Euroopan tason säännöt, on puhuttava myös testausolosuhteista ja on puhuttava myös kuluttajille tarjottavasta tiedosta. Tämähän on myös yhteydessä siihen siirtymään, joka on toteutettava kiertotalouden suuntaan. On muistettava, että ihmiset ovat myös käyttäjiä silloin, kun puhumme liikkuvuudesta ja liikenteestä. On pysyttävä kehityksen tasolla. Meidän valiokuntamme on korostettava myös intermodaaliuden merkitystä liikenteessä. Täytyy muistaa myös vesiliikenteen rooli. Me näin ollen teemme joitakin tarkistuksia ja mielelläni jatkossakin teen hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. For, uh... Kiitos. Ja nyt ALDE-ryhmästä edustaja Müller, olkaa hyvä. vielen herzlichen Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia lausunnonlaatijalle lausuntoluonnoksesta. Se kattaa olennaisimmat aihekokonaisuudet joista olemme joko jo keskustelleet lainsäädännön laatuisen puitteissa tai joiden keskustelut ovat alkamassa. Ensinnäkin hyötyajoneuvojen ja äh, henkilöajoneuvojen äh, päästökysymykset, äh, kansainvälinen ilmailu, säästöka- päästökaupan puitteissa, polttoaineet, biopolttoaineet. Tässä mainitakseni vain muutamat. Meidän on keskusteltava näistä asioista ja tämä lausunto luo pohja sille, että Euroopan parlamentti voi muotoilla ainakin odotuksiaan näitä osin. Tämä on hyvä asia. Haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen vähäpäästöisistä vaihtoehtoisista energioista. Kohdassa 14 viitataan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin ja tässä rajoja tiukennettaisiin verrattuna komission ehdotukseen. Tähän liittyvät esimerkiksi tärkeät valkoisaine rehut, jotka ovat eläimillemme tärkeitä. Sitten kohta 15. Tässä on asia, jota pidän erittäin hyvänä. Komissiota pyydetään suosimaan biopolttoaineita ja suojamaan niiden investointeja. Minusta tässä on kuitenkin nyt hieman ristiriitaa. Ehkä voisitte hieman valottaa näitä kahta kohtaa lisää. En halua pureutua tämän enempää nyt yksityiskohtiin, vaan katsoisin pikemminkin kokonaistilannetta. On totta, että liikenne vastaa neljännesosasta kaikista päästöistämme – ja edelleen se on riippuvainen 94 prosenttisesti fossiilisista polttoaineista. Ja liikenneala on ainut ala, jolla päästöt ovat jopa kasvaneet 20, 25 vuoden aikana. Eikä näytä, että tilanne olisi muuttumassa, vaan sekä henkilö- että rahtiliikenne tulevat vastaisuudessa kasvamaan. Me haluamme kuitenkin vähentää hiilen käyttöä ja terve maalaisjärki sanoo, että liikenteellä täytyy olla tässä tavoitteessa ja sen saavuttamisessa keskeinen rooli. Kuitenkin keskusteluissa kuulee usein vain, että miksi tämä tai tuo polttoaine ei voi ratkaista tilannetta tai sillä on vain kosmeettinen vaikutus. Esimerkiksi pitkät rahtikuljetukset ja merikuljetusten sähköistäminen on asia, johon liittyy odotuksia. Ja sähkö ajoneuvojen tilanne ei todellakaan ole vielä tyydyttävällä tolalla. Me emme voi odottaa, että löytäisimme yhden ratkaisun kaikkeen. Kun kuuntelen puheita tästä lainsäädännöstä, niin syntyy vaikutelma siitä, että tässä todella nyt otetaan vain pieni pieniä askeleita eteenpäin ilman, että on selkeä kuva tulevasta suunnasta. Mielestäni tämän mietinnön potentiaali ei ole siinä, että tässä katsottaisiin pidemmälle 10-15 vuoden aikajanalla, vaan tässä hyvänä puolena on se, että todella katsotaan tarkkaan, mikä on nykytilanne, missä haluamme tulevina vuosikymmeninä olla ja mitä on tehtävä, jotta pitkän aikavälin, tavo- pitkän aikavälin tavoitteisiin todella päästään. Kurssia on muutettava ja tämä onnistuu vain, jos meillä on selkeä suunta. Ja siksi toivon, että tulevina viikkoina käsittelemmekin enemmän tätä aihetta. Emme niinkään katso vain tavoitearvoja tai prosenttilukuja. Odotan innolla hyvää yhteistyötä ja varmasti teollisuuden alalta löytyy kylliksi innovaatioita, jotka voidaan ottaa tässä huomioon ja energiaa voidaan toteuttaa oikealla tavalla, mutta teollisuuden ala tarvitsee aikaa muutosten toteuttamiseen niin, että sitten pääsemme kaikki yhteisiin tavoitteisiimme. Kiitos. Ja kiitos. Nyt kue ryhmän varjoesittelijä edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän raportööri Joffolia raporttiluonnoksesta. Siinä on nostettu esiin liikennemuotokohtaisesti keskeisiä asioita, joiden avulla päästöjä voidaan vähentää erityisesti teknologian keinoin. Euroopan yhteinen liikennepolitiikka on pitkälti perustunut siihen, että päästövähennystavoitteet saavutetaan nimenomaan ajoneuvo- ja polttoaineteknologian edistyksen avulla. Viime aikoina olemme kuitenkin havainneet, että epäselvyydet autoalalla ovat toimineet herättäjinä ja herättäneet kysymyksiä alan todellisesta sitoutumisesta tosiasialliseen päästöjen vähentämiseen ja siksi itse katson hyvinkin tarpeelliseksi vähentää liikenteen päästöjä myös muiden keinojen kuin pelkän teknologian kehityksen avulla. mielestäni tehokkain tapa varmistaa päästövähennystavoitteiden toteutuminen on laaja toimenpidekokonaisuus joka koostuu järkevästä maankäytön suunnittelusta joukkoliikennettä kävelyä ja pyöräilyä suosivasta politiikasta kehittyvän ajoneuvo moottori ja polttoaineteknologian täysimääräisestä hyödyntämisestä tiedon ja digitaalisten palveluiden käyttöönotosta sekä hintainstrumenttien käyttöönotosta liikkumisvalintojen ohjaamisessa. Siirtymää kohti vähäpäästöistä tai päästötöntä liikkumista jarruttaa tällä hetkellä erittäin vahva riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja öljyn alhainen hinta on hidastanut niistä irtautumista viime aikoina entisestään. Tässä yhteydessä haluan muistuttaa kaikkia kollegoita siitä, että EUlla on eri rahoitusinstrumenttiensa kautta merkittävä määrä rahoitusta allokoitavissaan ja pidän välttämättömänä, että eri ohjelmista ja instrumenteista myönnettävä rahoitus suunnataan liikennesektorin osalta sellaisiin projekteihin ja hankkeisiin, jotka edistyvät siirtymää vähäpäästöiseen tai kokonaan päästöttömään liikennejärjestelmään. Tarve on tunnustaa myös se, että liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät keinot on jätetty edelleen suurelta osin kansallisen päätöksenteon piiriin sekä paikallisen politiikan ja ratkaisujen varaan. Ja erityisesti suuri rooli on kaupunkiseuduilla kaupunkiliikenteen tuottaessa noin kaksikymmentäkolme prosenttia euroopan liikenteen hiilidioksidipäästöistä. itse pidän jopa jossain määrin ongelmallisempana kaupunkipolitiikkaan liittyviä eun toimivaltapuutteita ja toivon unionin ottavan laajempaa koordinaatioroolia erityisesti kaupunkien liikennepolitiikan parhaiden käytäntöjen levittämisessä halki euroopan haluan nostaa esiin myös sen että digitalisaatio ja uudet digitaaliset palvelut ovat mahdollistaneet uuden tyyppisten liikkumispalveluiden syntymisen jotka yleistyessään voivat vähentää tarvetta oman auton omistamiseen ja luoda siten merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Tätä potentiaalia ei ole vielä raporttiluonnoksessa tunnistettu ja onkin toivottavaa että myös nämä palvelut saavat jalansijaa sekä kaupunkiliikenteessä että kaupunkien välisessä liikenteessä sillä palvelut tarjoavat käyttäjille hyvin vaivatonta liikkumista ja tekevät myös liikkumisen kokonaiskustannukset ennakoitavammiksi ja läpinäkyvimmiksi. Ja yksityiskohtana haluan vielä mainita sen, että vaikka LNG esimerkkinä onkin mitä mainioin, siirtymäkauden polttoaine täytyy sitä käsitellä vain siirtymäkauden polttoaineena. siksi onkin ehdottoman tarpeellista varmistaa että infra jota varten jota sitä varten kehitetään ja rakennetaan, soveltuu jatkossa myös biokaasun jakeluun. Ja tätä asiaa ei ole suoraan käsitelty mietintöluonnoksessa mutta aion itse ainakin nostaa sen esille muutosesityksen kautta ja täytyy sanoa että odotan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa tämän minulle hyvin rakkaan ja intohimoa herättävän asiakokonaisuuden parissa. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja nyt Keith Taylor vihreiden varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Soffolia tästä lausuntoluonnoksesta ja onnitella siitä, että hän ehdottaa varsin hyvää lähestymistapaa. Erityisesti hän vetoaa komissioon, jotta saisimme hiilidioksidivähennystavoitteet kaudelle 2025 autoille, henkilöautoille ja pakettiautoille niin, että pohjauduttaisiin todellisen ajonaikaisiin aikaisiin tuloksiin ja kuluttajakin huomioitaisiin merkinnöillä. Kilpailua tuntuu olemassa siellä takarivissä. Voitteko hieman hiljaa, hiljempaa keskustella? Me aiomme tehdä tarkistuksia ja toivon, että ne sitten täydentävät tätä mietintöä. EUn liikennesektori on ainoa ala, joka ei ole onnistunut vähentämään ilmastovaikutuksiaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Hiilidioksidipäästöt ovat päinvastoin kasvaneet 27 prosentilla verrattuna vuoteen 1990. Liikenne muodostaa lähestulkoon 30 prosenttia EUn kasvihuonekaasupäästöistä. Eli jotta pääsemme sitoumuksiimme Pariisin sopimuksen puitteissa, niin on päästävä lähelle nollaa vuosisadan puolivälin mennessä. Lisäksi tämä ala vastaa eh, EUn öljynkulutuksesta 70 prosenttisesti tie- ja ilmaliikenne ovat räjähdysmäisesti kasvaneet. On näin ollen aivan selvää, että EUn liikennesektori on kestämättömällä tiellä ja se vaarantaa kansanterveyden ja ilman äh, elämänlaadun kansalaisten parissa. Me emme voi pitää kiinni ilmastositoumuksistaan, jos jatkamme tällä tiellä. Ja olemme jatkossakin riippuvaisia EU-ssa tuontiöljystä ja näin ollen energiakriisi on edelleenkin uhkanamme. Eli kyllä liikennesektorilla on myös oma panos annettava. Meidän on ulkoiset kustannukset sisäistettävä hintoihin myös liikennealalla. Kun esimerkiksi on duty free kerosiinia käytössä, tullitonta kerosiinia ja sitten on nolla verotaso, niin tämähän on epäriilua kilpailua. Ja se ehkäisee kestävämpään liikenne, liikenteeseen siirtymisestä. Me kaikki tiedämme, että liikenne aiheuttaa myös paljon ilmansaasteita. Sillä on vakavia terveysvaikutuksia, sydän- ja verisuonitauteja muiden muassa, muun muassa. Ja ymmärrän täysin se, että ponnistelut tässä mietinnössä ovat sen suuntaisia, että kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää. Ei saa kuitenkaan haskata tilaisuutta puuttua myös niihin vakaviin vaikutuksiin, joita ilmansaasteilla on. Heikko ilmanlaatu on kaikista yleisintä kaupunkialueilla – moottoriajoneuvojen saasteet ovat siellä yleisempiä. Diesel-ajoneuvoja äh, käytetään hyvin yleisesti ja ne johtavat siihen, että äh, hiukkaspäästöt ovat keskittyneet nimenomaan näille tiivisti asutuille kaupunkialueille. Meillä on myös WHOn tutkimustietoja siitä, että dieselpäästöt ovat syöpää aiheuttavia päästöjä. Haluaisin, että pohdittaisiin dieselmoottoreiden kieltoa. Ilman laatuun luonnollisesti nämä ruuhkat vaikuttavat ja yhdistyneessä kuningaskunnassa ruuhkautumisen vaikutukset eh, aina vuoteen 2030 on arvioitu 307 miljardiksi euroksi. jopa 80 prosenttia eu kansalaisista pian asuu kaupunkialueilla ja kaupunkien liikkuvuus kattaa 70 prosenttisesti liikenteen päästöt, 40 prosenttia maantien liikenteen päästöistä ja hiilidioksidipäästöistä, niin tämä osoittaa, kuinka kiireellistä on siirtyä kestävämpään liikkuvuuteen. Ja loppuun vielä hieman myönteisemmässä hengessä. Olen vakuuttunut siitä, että kaupunkialueiden liikkuvuus ja liiku- liikennemuodot tarjoavat meille hyviä mahdollisuuksia päästä vähähiilisiin liikennemuotoihin ja nollapäästöihin. 60 prosenttia kaupunkiliikkumisesta ovat alle 6 kilometrin mittaisia. Tämän tulisi kannustaa meitä pitämään ensisijaisena kävelemistä ja pyöräilyä, eikä moottoriajoneuvojen käyntöä. käyttöä. Voitaisiin myös kehittää äh, julkista liikennettä, äh, vuokra-ajoneuvoja, yhteiskäytössä olevia ajoneuvoja, ja myös sisävesiliikennettä, kanaleja ja jokiliikennettä voitaisiin kehittää. Meillä on valtavasti potentiaalia sille, että luomme kestävää intermodaalista liikennettä ja muutosta tältä osin. Eurooppa on liian riippuvainen maantiekuljetuksesta. Tässäkin täytyy siirtää rahtikuljetuksia pois maanteiltä ja Tässäkin on tämä viimeisen kilometrin toimitus, jossa täytyy hyödyntää olemassa olevaa verkostoa ja puuttua tätäkin kautta pullonkauloihin ja ruuhkautumiseen. Hyvät kollegat, meillä on valtava mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja. Me voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja äh, ilman saasteita liikennealalla. Näin ollen Mielelläni teen kollegoiden kanssa yhteistyötä, jotta saamme tämän muutoksen aikaan. Kiitos. Thank you, Keith. Now... Kiitos, Keith. Ja nyt edustaja Eevi, EFDDn varjoesittelijä. Presidente, Kiitos. Kiitokset minultakin kollega Zoffolille tästä lausuntoluonnoksesta. Ensinnäkin yleisenä kommenttina se, mitä jo muutkin kollegat sanoivat. Liikennealan päästöt kasvavat kasvamistaan. Ja tätä mieltä ovat useat eri tahot raporteissaan olleet, myös Euroopan ympäristövirasto. Tässä on ollut aikamoinen petos takana, siis tämä kuuluisa Dieselgate, jota olemme nyt käsitelleet parlamentissa vuoden verran. Suhtaudun erittäin myönteisesti siihen, että käytettäisiin välittömästi PEMSejä, kun katsomme hiilidioksidikaasupäästöjä. Tämä on kiireellinen keino toimia. Myös valvontaan ja tyyppihyväksyntään ajoneuvojen osalta teillä pitää puuttua uudelleen. ei riitä, että katsotaan vain vaatimusten mukaisuuden tunnuslukua, vaan se pitää laskea yhteen mahdollisimman nopeasti. Kuten muistamme, vaatimusten mukaisuuden tunnusluku oli pelkästään poliittinen päätös, jonka kautta autovalmistajat saivat edelleen lisää aikaa. Eli tämä on täysin sen vastaista, mitkä ovat nykyluvut ja minkälaisia teknologioita meillä on käytettävissä, jotta raja-arvoja voitaisiin noudattaa. Sitten äh, teknologianeutraalius. Toivottavasti tässä voimme toimia parlamentissa. Olemme kuitenkin jääneet junamaan paikoillemme ja toivottavasti emme mene täysin väärään suuntaan. Me haluamme pitää kiinni tästä, mutta emme ymmärrä sitä, että pitää todella edistää puhtaampia teknologioita. Esimerkiksi pienhiukka hiukkas, suodattimet dieselmoottoreissa. Ja pohdin, aikooko komissio esimerkiksi tutkia ja työstää tätä, tätä aihetta. Tämä on edelleen varsin sekaisin oleva aihekokonaisuus. Meillä on tietoja ja arvioita joiden mukaan hiukkaset eivät jää suodattimiin, vaan ne ainoastaan hajoavat entistä pienemmiksi hiukkasiksi ja näin sitten tekevät hallaa ihmisten terveydelle. Sitten toinen asia, josta ei ole puhuttu lainkaan, on melusaaste. Tämäkin aiheuttaa joka vuosi kuolonuhreja ja todella kaipasi lisätoimia. En ole esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi päästökauppajärjestelmästä ja ilmailun ja meri, merenkulun mukaan ottamisesta siihen. On olemassa monia muita, paljon konkreettisempia toimia, joihin voidaan tältä osin lähteä. Esimerkiksi banaali Esimerkki ilmailusta. Päästöt ovat vuosien mittaan lisääntyneet, eikä päästöt todella, eivätkä päästöt ole tulleet alaspäin. Ja tästä kustannukset ovat koituneet sitten loppukäyttäjien haitaksi, jotka maksavat kustannukset matkalippujen hinnoissa. On myös muita toimia, joihin voitaisiin ryhtyä, erityisesti merenkulussa. Siinä on jääty todella jälkijunaan ja paljon parantamisen varaa on. Voitaisiin käyttää erilaisia verokannustimia, joiden avulla päästäisiin esimerkiksi maakaasulla toimiviin moottoreihin ja vähemmän saastuttavien moottorityyppien käyttöön. Olen kuullut myös siitä, että alettaisiin käyttää purjeita. Aika vanhanaikainen keino päästä eteenpäin, mutta tätäkin on ehdotettu. Ja muistuttaisin teitä vielä asiasta, jota mielelläni luin komission tiedonannossa. Ja tekin sanotte siis selvästi sen, että on välttämätöntä, että jäsenvaltiot eivät enää tue suoraan tai epäsuorasti fossiilisia polttoaineita tai energialähteitä. Italiakin edelleen näin tekee. Eli siirtymä sähkö, sähköisen liikkumiseen ja raiteille on asia, jonka myös haluaisin tässä nähdä. Kiitos. Kiitos. Viimeinen varjoesittelijä on esittely. Äh, edustaja Dohnanu, ENF, olkaa hyvä. Monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Herat Sofolia hyvästä työstä ja ehkä siihen tulee jotain tarkistuksia. Minä kannatan sitä, että objektiivisesti äh, määritellään, onko 2025 realistinen tavoite äh, ja pystytäänkö maailmanlaajuisesti harmonisoimaan tätä alaa. Kuitenkin mielestäni pitäisi noudattaa maailmanlaajuisen foorumin asiantuntijoiden tuloksia, ja jotka myös YK YK e-, elimet ovat tunnustaneet. Nehän ovat toimivaltaisia toimijoita. Mitä sitten tulee testauksiin, WLTP-menetelmä tarkoittaa sitä, että tätä uutta sykliä maailmanlaajuisesti noudatettaisiin USAssa myös Aasian maissa – minä tuen sitä, että sähköautoja edistetään ja että akkuja mm, uudistetaan, mutta tämä ei voi tapahtua pelkästään EU-ssa, koska kansainvälisiä standardeja tarvitaan meidän EUn ulkopuolella. Mitä sitten tulee avoimuuteen, pitää antaa kuluttajille tietoja siitä, kuinka paljon polttoaineita käytetään ja kuinka paljon päästöjä syntyy tällaista uuden minkälaista avoimuutta pitää viedä eteenpäin kansainvälisissä järjestöissä. Mitä sitten tulee hyöty, raskaiden hyö, hyötyajoneuvojen tilanteeseen ja vuoden 2025 jälkeisen aikaan, niin siinä edelleenkin pitäisi tehdä yhteistyötä tämän kansainvälisen foorumin kanssa mitä sitten tulee tällaisiin vähäpäästöisiin kaupunkibusseihin, Äh, Siinä suhteen äh, komission pitäisi laatia sellaisia sääntöjä, joissa ekologisia äh, lähestymistapoja huomioidaan tarjouskilpailuissa erityisen, erityisen painavasti. Ja valvin, valvonta on sitten siellä kansainvälisen foorumin taholla. Siitä olisi hyvä, se olisi hyvä, koska tarvitaan puolut perusteettomuutta myös näiden skandaalien jäljiltä. Mitä sitten tulee eh, yhdenmukaisuuteen ja tyyppien oksidien eh, päästöihin, niitä, niitä tut, pitää tutkia lisää, mutta vain jotta voidaan varmistaa se, että näitä samoja standardeja käytetään muissa autoja tuottavissa maissa. Ja meidän pitää 20, 2030 mennessä päästä näihin Pariisin eh, so, sopimuksen ilmastotavoitteisiin. Eh, myös eh, siviiliilmailun pitää noudattaa näitä tulevia tavoitteita. Nyt on tärkeää, että myös kansainvälinen merijärjestö puuttuu päästöihin, koska hallitaan vähentää näitä kansainvälisissä satamissa päästöjä sopimuksen mukaisesti. Ja kuljetusalalla pitää vähentää, jopa poistaa hiilipäästöt kokonaan, mutta se tapahtuu nyt vasta. sitä, tai sitä ei voi tehdä kansa, maakohtaisesti, vaan se pitää tehdä kansainvälisesti. Kiitos kaikille varjoesittelijöille. Tiukan aikataulun takia ryhtyä kahdenlaisiin toimiin. Ensinnäkin puhujalista suljetaan. Eikhautin myötä lista on suljettu ja sitten puolitoista minuuttia jokainen puhuja saa aikaa. Nyt edustaja Delay. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Palaisin biopolttoainekysymykseen. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että on säilytettävä olemassa olevat investoinnit, mutta tämä ei sovi yhteen sen kannan kanssa, jota olemme esittäneet ensimmäisen sukupolven polttoaineista. Täytyy muistaa, että esimerkiksi kun tuotetaan rapsia, niin kyse on eurooppalaisesta tuotannosta ja me haluamme päästä tiettyyn riippumattomuuteen proteiini alalla. Tällä hetkellähän tuodaan proteiinia geenimuunnellussa muodossa tällä hetkellä Euroopan ulkopuolelta. Eli meillä ei ole proteiinikasveja viljelyssä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Sitten meillä on kiertotalousperiaate ja tämä tuotannon puitteissa maatalousalalla, esimerkiksi rapsin tuotannon yhteydessä, luomme proteiinia ja samanaikaisesti biopolttoainetta. Eli tämä on aivan kiertotalouden logiikan mukaista tuotantoa. Näitä biopolttoaineita käyttämällä voidaan tarjota myös lisätulonlähdettä viljelijöille. Tällä hetkellä tulotaso on varsin matala. Loppuun vielä totean, että tämä mietintö pyrkii siihen, että nämä biopolttoaineet pikkuhiljaa poistettaisiin. Ja tässä oikeastaan ennakoidaan sitä keskustelua, jota kohta tulemme käymään uusiutuvan energian direktiivistä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Serek Pierik. Hyvä. Voorzitter, eh, op de eerste plaats ook dank aan de heer Sofoli. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijämme Zoffolia. Meidän on erotettava alat selkeästi toisistaan. Uudemmassa, uudessa ehdotuksessa komission pitää madaltaa vaatimusten mukaisuuden tunnuslukua. Tähän viitattiin. Viittasitte autoihin. Vaatimukset vaikuttavat niihin. Ja olen esittelijän kanssa yhtä mieltä tästä, mutta toisessa asiassa en kuitenkaan ole hänen kanssaan samoilla linjoilla. Laiva ja merenkulkuala on kärsinyt jo kriisistä, mikä saa aina kohdistaa siihen lisäpaineita. Meidän täytyy tukea kaikkein puhtaimpia toimia. Brexit ja muut kriisit ovat vaikuttaneet tuohon alaan. Puhtaammat biopolttoaineet ovat ratkaisu tällä alalla ja ne on aikaisemmin jo mainittu, mutta EU ei toimi niiden osalta kuitenkaan kylliksi. Täytyy myös pohtia omaa kilpailuasemaamme. Kaupunkien ulkopuolella ilmanlaatu on parempaa ja parannuksia voidaan saada esimerkiksi maatien liikenteessä. Ilmailussa parannuksia on jo saatu aikaan, enkä ymmärrä miksi esittelen mielestä ilmailuyhtiöt eivät ole tehneet tarpeeksi. Me jätämme ta- kyllä tarkistuksia. Palcho. Elnök úr, köszönöm a szót. Nyilván az adat bizonyítja, hogy mennyire fontos. Hyvä puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä aihepiiri EU:ssa. Kasvihuonekaasupäästöt, 25 prosenttia niistä tulee liikenteestä. Sähköautot ovat hyvin tärkeä keino vähentää päästöjä, mutta niille pitää, tai niiden käytölle pitää luoda sitten riittävät edellytykset. Tarvitaan lata, latausasemia ja infrastruktuuria. Sen takia täytyykin kysyä, että kuinka puhdasta sitten sähköautojen käyttämä sähkö on. se sähköenergia, joka autoihin, jota autot käyttävät, tulee jostain. Mistä se tulee? No Saksaa voimme ylistää, koska 45 prosenttia Saksan sähköstä tulee tuuli- ja aurinkoenergiasta. Mutta muissa maissa käytetään edelleenkin hiiltä. On hyvin harvinaista, että sähköenergia on täysin puhdasta. Ajatelkaapa pyöriä Brysselin lentokentällä – jos siellä poljetaan kentällä ja kehitetään sähköä. Se on puhdasta, mutta kaikki sähköautojen käyttämä energia ei ole suinkaan puhdasta. Jos haluamme kannustaa sähköautoja, meidän pitää katsoa, mistä sähkö on peräisin. Täytyy myös tiettyjä käsitteitä sel- selkeyttää. Tarvitsemme puhdasta sähköenergiaa, onhan ydinenergiakin sähkön pohjana. Mm. Onko jotain muitakin vihreitä? Kyllähän ydinvoimalla voidaan saada puhdasta sähköä. Edustaja Meissner, olkaa hyvä. Kiitos. Puolestoista, puolestoista minuutissa ehdi paljonkaan sanoa. Täällä viitattiin EMIS-valiokuntaan. Siellä huomasin, eh, huomasimme, että dieseliä käytettiin päästöjen vähentämiseen, mutta samalla syntyy sitten ongelma typenoksidipäästöjen kanssa. Meidän kaikkien täytyy yhdessä huolehtia siitä, että päätökset myös täytäntöön Jos näin olisi jo aina tehty, niin olisimme saavuttaneet ympäristön kannalta paljon. Sitten toiseksi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Sitä kautta voitaisiin saada paljon säästöjä, mutta Espanjan ja yhdistyneen kuningaskunnan kiista Gibraltarista on tämän estänyt. Tämä on aika naurettavaa. Sitten äh, Merja Kyllönen, hän viittasi digitalisaatioon ja äh, järkeviin äh, liikennejärjestelyihin jakamistalouteen. Tätä kautta voidaan saavuttaa paljon. Meidän täytyy myös poliittisesti tukea tätä kehityskulkua ja luoda oikeanlaiset puitteet. Sitten täytyy huolehtia siitä, kuten Keith Taylor sanoi, että myös maaseudun liikuminen pitää ottaa huomioon. Sitten Clean Power infrastruktuuri vaihtoehtoiselle liikenteelle, NLG, vety, jota Ruotsi työstää ja niin edelleen. Tässä hieman työ vielä juna paikallaan. Sitten ilmailu ja merenkulku. Meillä on kestävän kehityksen tavoitteet. Ja tässä meidän pitäisi olla puitteet, jotta pääsemme eteenpäin. Uh, last but not least Kiitos. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä edustaja Eikaut. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Very much, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä, valmistelija Zoffolia tästä työstä tässä tärkeässä aiheessa. Korostaisin, että me keskustelemme nyt liikkuvuuden tulevaisuudesta Euroopassa, mantereellamme. Meidän tulisi hieman katsoa tämän muotin ulkopuolelle. Kun katsotaan, miten kaupunkialueiden liikkuvuus toimii Euroopassa, niin tilanne tulee todella muuttumaan. Tilanne muuttuu, jos hoidamme asian asianmukaisesti ja siitä on hyötyä kaikille kaupunkialueilla asuville. Silloin kun keskustelemme siitä, että määritellään tavoitteita, esimerkiksi sähköiselle liikkuvuudelle, niin tarkoituksena on päästä eroon tehottomasta polttomoottorista kaupunkien keskustoissa. Ei pelkästään niin, että hiilidioksidipäästöt voidaan leikata, vaan parannetaan myös ilmanlaatua ihmisten hengitettäväksi. Tämä on tärkeistä. Jos tätä ei muuteta, äh, katsellaan vain markkinoita ja katsotaan, että kyllä tämä jotenkin itsestään tapahtuu koko fossiilinen infrastruktuuri on rakennettu alusta lähtien politiikan tuella. Jos muutosta halutaan, niin tarvitaan myös politiikan muutosta. Ja vielä loppuun, minkälaisia tavoitteita pitäisi asettaa? Täytyy muistaa, että suuren maan autotuottajat, en mainitse maata nimellä, mutta saks, englannin kielellä se alkaa g -llä. Ja nyt siellä sitten edistetään suhteellisia tavoitteita autovalmistajien suhteen, eli ne, jotka eivät ole, eivät ole investoineet innovointiin, niin hyötyvät eniten. Eli siellä Saksan autoteollisuudesta kyllä vastustusta varmasti tullaan kuulemaan. Now, uh, I can... Kiitos. Nyt voin antaa viiden minuutin puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä, MOVE-pääosaston edustaja ja ma, jos mahdollista, puhukaa lyhykäisesti. Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja. On hyvä olla mukana keskustelussa. Olen katsonut tätä lausuntoluonnosta ja kuunnellut keskustelua. Voin sanoa, että tämä komission viimevuotisen tiedonannon luke- ymmärrys on varmasti on, on selke- selkeästikin täällä hyvin korkealla tasolla. Olette lukeneet sen hyvin. Haaste on suuri. Ja komissio on 60 äh, äh, prosenttiin äh, nyt asettamassa tavoitteen vuoden 2025 mennessä. Ja se 60 prosenttia siis verrattuna vuoden 90 tasoon. Ja siitähän nyt ollaan jo noustu 20 prosenttia tähän päivään mennessä, joten muutos tulee olemaan valtava. Ja tämä strategia, johon liittyy erilaisia toimia, ja jotka, jotka toimet on lueteltu, ja joita komissio tulee lähivuosien aikana ehdottamaan. Käyn läpi osa näistä. Ensimmäinen CO2-päästöt kyllä Kuten strategiassa on mainittu, niin komissio nyt valmistelee lainsäädännöstä CO2-päästöjen standardeille 2020 jälkeiselle ajalle. Koitetaan siirtyä vähä tai, vähäpäästöisiin tai päästöttömiin. Ja tällä hetkellä katsotaan, mitkä ovat kustannukset ja, ja hyödyt eri vaihtoehdoista mm, ajan, aikataulutuksen ja, ja tiukkuuden osalta. Eli asia on käsitteillä. Sitten nämä uudet testa, testisyklit, joita ruvetaan soveltamaan ensi vuonna ja jotka sitten kaventavat sitä kuilua, joka on ikään kuin markkinoidun päästötason ja sitten ajo aikaisen päästötason tason välillä. Sitten raskaat hyötyajoneuvot, niiden osalta aiotaan vähen- ehdottaa päästöjen vähentämistä jo tällä kaudella. Se, mitä ta- aiotaan ehdottaa, on CO2-sertifiointi ja valvonta, jota raskaille hyötyajoneuvoille ehdotetaan. Koitamme saada nämä lakiehdotukset pian valmiiksi käsiteltäväksi ja jotkut eh, edustajat mainitsivat esimerkiksi eh, puhtaiden bussien eh, hankinnan. No, katsotaan julkisia hankintoja, jotka saattavat auttaa tässä siirtymisessä vähähiilisyyteen ja hiilettömyyteen. Tällä hetkellä arvioimme vaikutuksia puhtaiden ajoneuvojen direktiivin pohjalta ja aiomme tämän vuoden lopussa tuoda lainsäädäntöä vaikuttavampaa, yksinkertaisempia lainsäädäntöjä tulemme ehdottamaan. NOx-päästöt on täällä mainittu ja yhdenmukaisuustekijä. Biakovska mainitsikin se jo, että me vuosittain aiomme tutkia näitä konformi, mukaisuuden tunnustamista Tällä kaksi me aiomme keskustella ma- maaliskuun lopun tilanteesta myöhemmin pidettävässä kokouksessa. Ilmaliikenteestä mainittiin myös IKEA, joka istuu Montrealissa, joka sääntelee siviili-ilmailua, on suostunut tämmöiseen markkinalähtöiseen mekanismiin, jota aletaan soveltamaan vuonna 2021 sen äh, ehdoista vielä tällä hetkellä neuvotellaan ja siitä syystä komissio vähän aikaa sitten ehdotti sitä, että pysäytyttäisiin kello ETSn äh, soveltamiseksi täysimääräisesti lentoliikenteessä koska eh, nämä päivämäärät eivät auttaisi kansainvälisissä neuvotteluissa. Me olemme ehdottaneet neuvostolle ja, par- eh, neuvostolle ja parlamentille, että ES, ETS ilmaliikenteen osalta pidettäisiin viimevuotisessa tilanteessa eh, sillä aikaa, kun me tätä kansainvälistä mekanismia luomme. Meriliikenne, näin tästä luonnoksesta, että tämä edelleenkin myös on kesken sen osalta saatetaan ottaa vuodesta 2023 alkaen meriliikenne mukaan ETS-järjestelmään. Ja parlamentissa tämä asia on kai käsittelyssä tällä hetkellä. Mutta tällaiset toimet, meidän pitäisi nyt päättää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin ne eivät välttämättä saa kansainvälisistä, kansainvälisistä järjestöistä niinkään vihreää valoa. Ja senpä takia ehdotamme, että kansainväliset järjestöt katsovat, mitä ne tekevät, miten ne aikovat sen tehdä, ja siinä vaiheessa, kun kaikki elementit on pöydällä, niin sitten me teemme omat ehdotuksemme EUn puolesta. Mitä sitten tulee biopolttoaineisiin tähän loppuun? Tiedätte, että nyt ollaan ehdottamassa uusiutuvien energialähteiden direktiiviä. Siinä koitetaan päästä tasa painoon toisaalta biopolttoaineiden valmistamisen, eh, sen hyötyjen kannalta ja toisaalta myös suoja eh, lausekkeiden osalta, eli emme siinä mielessä halua kannustaa eh, sellaisia kielteisiä vaikutuksia, joita biopolttoaineista saattaa olla saattaa syntyä. Lisää olisi tulossa mietittäväksenne, mutta tässä nyt kerroin lyhyesti, mitä on tällä hetkellä tekeillä. Ja, ja ymmärrän, että kaikki nämä ehdotukset tarvitsevat vielä paljon työtä, jotta voimme saada tämän kuljetusalan hiilipäästöt vähennettyä. Nyt täytyy kysyä, haluaako aivan puolessa minuutissa valmistelija esittää loppukommentit? Grazie colleghi per i Kiitos kollegat osallistumisesta. Me saimme vahvistuksen sille, että tämä aihe on hyvin äh, monimutkainen, intohimoja herättävä ja myös arkaluontainen aihe. Me kaikki olemme samaa mieltä yhteistä tavoitteesta, oikeasta tiestä, eli innovointi, kiertotalous, uusi elämäntapa, elämäntyyli. Kyse on nyt sitten nopeudesta ja välineistä, joilla me pääsemme tavoitteisiimme, jotka olemme yhdessä sopineet. sopineet. Tämä haaste liittyy myös kansallisiin viranomaisiin, paikalliseen tasoon. Tarvitaan myös ympäristön ja teollisuuden välistä yhteyttä. Täytyy huomioida teollisuus, kuluttajat ja kansalaiset. Kyse on myös poliittisesta haasteesta. Meidän on esitettävä ajatuksia, hankkeita ja niille myös tuoksi resursseja. Meidän on oltava siis hyviä, on esitettävä kunnianhimoisia tavoitteita ja pyrittävä laajaan konsensukseen myös kansalaiset huomioiden. Thank you very much. And, uh... Kiitos aikataulusta sen verran, että tarkistusten määräaika on 3. toukokuuta kello 11. 29. kesäkuuta valiokunta äänestää ja TRAN valiokunta äänestää 25. syyskuuta täysistuntoäänestys vahvistetaan sitten myöhemmin. Nyt on jatkettava välittömästi seuraavaan kohtaan, kohtaan 12 esityslistalla keskustelu komission ja Euroopan lääkeviraston kanssa laittomien lääkealan käytäntöjen vaikutuksista kansalaisten terveyteen. Puheenvuoron saa välittömästi Sante-pääosaston johtaja Andrzej Riss. Neljä, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Good afternoon. Uh, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Lyhyt johdanto tähän aiheeseen. Lääkealalla on sellainen ympäristö, jolla luodaan innovatiivisia hoitomuotoja, jotka ovat turvallisia, teho, vaikuttavia ja laadukkaita potilaille. Viime aikoina parlamenttineuvosto on tuonut esille kysymyksen, miten tämä lääkeala toimii, varsinkin siinä tapauksessa, miten päästään tällaisiin innovati- miten on mahdollista antaa innovatiivisia hoitoja potilaille. Me olemme analysoineet aloitteiden vaikutusta. SPC, tällaisia lisäsuoja, sertifikaatteja koskien mitä tulee kilpailulainsäädäntöön – jonka 2008-2009 komissio teki tutkimuksen kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa, jossa katsottiin, miten täytäntöön pannaan pay for delay tilanteita. Meillä on patenttiriikkoja 2009 alkaen rinnakkaislääkkeiden valmistajien kanssa ja viime vuonna komissio julkaisi seitsemännen raportinsa – patenttiriitojen sopimisesta vuodesta 2015 alkaen. Ja tässä näkyy, että ongelmallisia, patent, ongelmallisia patenttiriitojen ratkaisuja ei ole kovin paljon, mutta luonnollisesti alaa valvotaan ja me olemme valmiina puuttumaan, jos löytyy jotain ongelmallista komission johtopäätösten seurauksena viime vuodelta olemme vahvistaneet EUn ja lääkealan ja jäsenvaltioiden yhteistyötä. On hyvin tärkeää, että kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä. Euroopan kilpailuverkostossa nyt ollaan kirjoittamassa kertomusta lääkealalla tapahtuneista kilpailuongelmista lääkäreiden lahjonta on tullut esille. Sitä on tutkittu jäsenvaltioissa ulkomailla myös ja ne OECDn OECDllä on olemassa säännöstöt virkamiesten lahjontatapauksessa. Jos EU-varoja lääkealalla tai lääkefirmoissa on väärinkäytetty, niin nämä pitäisi Olafille ilmoittaa komissio on tunnistanut, kuinka paljon lääkealalla saattaa tai terveydenhoitoalalla saattaa olla väärinkäytöksiä ja sen takia myös ohjausjakson puolesta nämä asiat pitää selvittää. Komissio on julkistanut 2013 aiheesta tutkimuksen ja sitä tällä hetkellä päivitetään. Komissio on myös järjestänyt kansallisille asiantuntijoille työpajan, seminaarin, jossa puhuttiin loppauksista, avoimuudesta, pää, pää, päätöksenteosta ja lääkkeiden korvaamisesta. Ja lääke, jotta lääkeala voi edesauttaa kansalaisten terveyttä, niin sen toiminta pitää olla sosioeettisten tarpeiden mukaista. 2030 mennessä pitää luoda tällainen ö, yritysvastuujärjestelmä myös ö, lääkealalle. Ja mitä on hyvä hallinto, etiikka, avoimuus ö, ammattilaisten keskuudessa, ö, eri, erityisjärjestöt, toimijat ja tämän ala, tämä ala on ryhtynyt tekemään yhteisiä sääntöjä. Jäsenvaltioissa nyt on ryhdytty lähentämään lainsäädäntöä. On rohkaiseva nähdä, että tämä ala on ottanut huomioon nämä suositukset, kun ne omia itse säätelyohjeistuksiaan päivittävät. Kiitos. Jos on jotain kysyttävää, niin mielellään jatkan tähän. Uh, uh, Kiitos. Nyt voin antaa puheenvuoron professori Guido Rasille. Hän on EMAN johtaja. 3-5 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Uh, thank you for invitation. Kiitoksia. Kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Laittomat lääkekäytännöt voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti ihmisten ja eläinten terveyteen ja virastomme asiasta huolissaan. Tällaiset käytänteet voivat entisestään vähentää kansalaisten luottamusta, vaikka emme olisikaan suoraan tässä mukana, mutta kaiken kaikkiaan luottamus, luottamuksen ilmapiiri on tärkeä, jotta voidaan pitää kiinni laadusta siinä, mitä teemme, ja myös taata teollisuuden alan hyvä kehitys. Se voidaan huonoilla toimilla vesittää. Me emme suoraan ole mukana monessa asiassa, joista tässä keskustellaan. Esimerkiksi teollisen tekijän oikeus ja patenttikysymykset. Tämä ei suoraan koske Emma. Mutta puhuisin toimistamme. Me toimimme avoimuuden eteen. Meillä on pääsy asiakirjoihin ja täytäntöön panemme kliinisten testien julkaisemista tällä voidaan ainakin joltakin osin näissä toimissa toimia hyvin. Toinen asia, johon suoraan vaikutamme, on ovat tarkistukset, tarkastukset tiedon koskemattomuudessa, hyvät kliiniset käytänteet, lääketieteelliset käytänteet – Meillä on riskipohjainen lähestymistapa. Sitten hinta. Siitä on tänään puhuttu. Hintoihin emme suoraan jälleen kerran voi vaikuttaa, mutta uskoimme, että meidän täytyy kuitenkin jotain asiassa tehdä haluamme tehostaa eri tahojen välistä koordinointia ja näin saada aikaan lisäarvoa. Ja on käytettävä välineitä, joilla koko hankkeesta saadaan tehokkaampi. Tätä kautta lääkkeiden hinnat voivat laskea. Ja tässä tarvitaan myös politiikan ja asiakkaiden panosta. Tässä paras tulokseni niin kolmessa minuutissa. Ehkäpä vielä yhteen asiaan kannattaa tässä keskittyä. Julkaisut. Me ensimmäisenä kuukausina me Julkaisimme yli 300 000 sivua, 13 tuotetta käydään nyt läpi julkisessa kuulemisessa. Tämä lisää yleisön luottamusta. Yksi asia, joka meitä estää etenemästä nopeammin, liittyy henkilöstörajoituksiin. Mutta kuten sanoin, olemme äh, sitoutuneita täyteen avoimuuteen. Kiitos. Well, now... Kiitos myös teille. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron jäsenille. Ensimmäisenä listalla on Sharik Pierik. Olkaa hyvä. Dank u wel. Voorzitter, dit onderwerp... Kiitos puheenjohtaja. Aihe on hyvin tärkeä Alankomaille. Siihen on kiinnitetty suurta huomiota. Väärennöksestä on puhe, puhuttu lääkealalla ja kuuntelin tarkkaan keskustelua ja näyttää siltä todellakin, että tämän alan ongelmat ovat paisumassa. On kilpirauhaspotilaita, jotka ovat joutuneet vaihtamaan lääkkeestä toiseen, joka on sitten aiheuttanutkin paljon ongelmia tutkimusinstituutti Alankomaissa äh, tämän havaitsi ja on tehty tutkimuksia aiheesta. 30 prosenttia potilaista lääkevaihdon jälkeen koki olonsa huonommaksi kuin aiemmin. Tällainen käytäntö on maksanut yhteiskunnalle aivan liian paljon. Ja näin myös alan teollisuus saa huonon imagon. Olen keskustellut aiheesta myös muiden kanssa. Miten me voimme välttää tämän tapaiset äh, tapaukset. Te esititte myönteisiä kommentteja, mutta minä olen kyllä kuullut paljon kielteisempiä katsauksia tilanteesta. Madame Grostet, Kiitos, edustaja Grostet, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos kovasti, puheenjohtaja. No niin, tässä nyt on käynnissä keskustelu, jossa pitää olla erittäin varovaisia ja tarkkoja jos puhutaan lääkelaboratorioista, jotka ovat, jotka ovat väärinkäytöksiä tehneet ja, ja ovat tehneet epä, epäreilua kaupallista toimintaa, no tällaisia pitää, tällaiset pitää lopettaa, ne pitää ilmiantaa. Ja tässä on kyse itse asiassa ihan rikoksesta. Tässä on lain rikkomisesta kyse ja jos on laitonta toimintaa, niin silloin kyllä oikeuslaitoksen pitää sanktioida, rankaista näitä jotenkin. Mutta me puhumme muustakin. Haluaisin nyt puhua siitä, että tästä syystä ei kannata nyt sitten koko sektoria syyllistää. Tämähän on kokonainen teollisuuden ala. Me reagoimme autoalan Volkswagenin eh, seura- jutun seurauksena, mutta ei auta sanoa, että koko lääketeollisuus kokonaisuudessaan eh, leikkii kansalaisten terveydellä. Tällaisen ansaan ei saa mennä. Me emme saa sekoittaa asioita. Me puhutaan laittomista toimista ja siinä vaiheessa tuodaan heti esille, eh, kuinka, eh, mikä on hoitojen hinta, kuinka pitkään patenttien pitää olla voimassa ja niin edelleen. Mutta säännöt tietenkin, sääntöjen tarkoituksena on helpottaa valvontaa, eikä saa epäillä systemaattisesti kaikkia, koska silloin se jarruttaisi innovaatiota. Minä olen ihan kohta lopussa, tämä on tärkeä asia. Laboratoriothan ovat yrityksiä, jotka haluavat tehdä voittoa, mutta tällä voitolla he pysty, ne pystyvät innovoimaan ja sijoittamaan eh, tutkimukseen ja uusiin lääkkeisiin. Ja nämä tuotot eh, vetävät myös eh, puoleensa pääomaa ja muita sijoittajia, joka antaa mahdollisuuden mennä pidemmälle kuin perustutkimus. Ja tällä tavalla ne pystyvät rekrytoimaan parhaita kykyjä. Minä kyllä luotan Euroopan lääke, lääkevirastoon, joka, joka valvoo tätä alaa, mutta ei saa sekoittaa asioita. Muuten tämä olisi koko lääkealan innovoinnin kannalta hyvinkin suureksi riskiksi. Kiitos. Nyt puhujalista täytyy sulkea. Edustaja Pedicini, pitäkää kiinni puolesta toista minuutista puheaikana. Kiitos puheenjohtaja. Olemme hieman hämillämme, kun näemme, miten lääketalot ja lääkevalmistajat joutuvat skandaalien silmään. Heidänhän pitäisi juuri edistää kansalaisten terveyttä, mutta no, turha tästä nyt on puhua tänään enempää. Varmasti tiedämme kaikki, että tässä emme ole vielä päätepisteessä. Meistä tässä käydään taistelua terveyden ja voittojen välillä. Ne pitäisi erottaa selkeästi toisistaan, ja kunnes näin ei ole, niin emme voi tehdä muuta kuin valvoa. Sitten lääkeainevirasto. Ensinnäkin papillomaviruksen vastainen tutkimus. Usein tällaisen rokotteeseen yhdistetään perusteettomasti vääränlaisia seurauksia – Kuitenkin esimerkiksi Norjassa eräs taho väitti, että EMA ei ole toiminut tältä osin avoimesti. Tässä on ollut epäilyksiä siitä, että virallista raporttia olisi sensuroitu. Ja tässä on paljon muitakin epäilyksiä. Ja kysyn, miten asiantuntijakomiteat toimivat. Ja esimerkiksi papyloma virusrokotteessa? Kävikö niin, että valtiot eivät antaneet tietoa? Näyttääkö emastakin siltä, että monet lääkärit vastustavat lääkevalvontaa liittyviä toimia? Me pyrimme entistä suurempaan rokotekattavuuteen, mutta tässä täytyy tietysti muistaa rokotusten turvallisuus, ja tässä emalla on tärkeä rooli. Edustaja Cabezon. Señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi toteaisin, että pelko siitä, että ei saada innovaatiota ja sitten toisaalta ei tehtäisi mitään, on hyvin haitallista potilaille. Meidän täytyy todella edistää edelleen lääketeollisuutta, emmekä saa pelätä innovaatioiden edistämistä. Mutta täytyy muistaa, että terveydestä usein on tullut liiketoimintaa. Vuonna 2008-2009 tutkimuksessa, johon viitattiin, komissio havaitsi toimia, joita tarvitaan. Nyt meillä on esimerkiksi tällaisia lisää suojatodistuksia. Kysyisin orpolääkkeistä ja sen ja niiden täytäntöönpanosta, niitä on aika paljon. Ja onko, löyt, ollaanko löytämässä ratkaisuja erilaisiin harvinaisiin lääkkeisiin, tauteihin? Sitten vielä patentti- ja geneeristen lääkkeiden väliset riitatapaukset, onko niitä paljon ja miten tähän aiotaan pureutua. Geneeriset lääkkeet ovat hyvin tärkeitä siinä, että hintoja voidaan painaa alaspäin. Thank you and so... Uh, Kiitos. Aikataulun mukaisesti Emma saa nyt vastauspuheenvuoron. Suurin osa kysymyksistä esittiin Emalle, eli noin kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Thank you, President. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin puutteista. Meillä on varsin pieni rooli. Periaatteessa me tuemme kaikkia muita toimijoita. Eli meillä on vain hyvin rajallinen rooli. Sitten kysy- esitettiin kysymys. papillomaviruksesta ja siitä, että pitäisi tehdä valitus oikeusasiamiehelle. Me olemme kaikki ohjeistuksen ja tietomme julkaisseet. Lääkevalvontajärjestelmä on vankalla pohjalla. Joka vuosi saamme noin miljoona ilmoitusta. En usko, että jäsenvaltiot tässä jotenkin aliraportoisivat näistä tilanteista. Ja haluaisin nostaa esille sen, että jokainen yksittäinen potilas voi suoraan myös raportoida tilanteesta meille – Tämä on mahdollisuus, johon voidaan tarttua. Ja joka vuosi saamme entistä enemmän ilmoituksia. Nordic Cranein eh, toimittamat tiedot on analysoitu, avoimuus vallitsee jonkinlainen epäjohdonmukaisuus havaittiin keskustelussa. Eli tässäkin keskustelussa me olemme joistakin tiedoista eri mieltä, mutta sitten kun johtopäätöksiin tullaan, niin olemme samaa mieltä. Ja samoin kävi myös lääkevalvontakomiteassa. Lähdettiin liikkeelle tietojen tarkastelulla ja sitten päästiin siihen konsensuskantaan, että raportoitu syndrooma ei ollut syy-seuraussuhteessa tähän rokoitteeseen, vaan kyse on yksittäistapauksen raportoinnista. Eli kun jotakin tapahtuu, niin sillä ei välttämättä ole suoraa seurausta toiseen tapahtumaan. 18 miljoonaa rokoitusta on toteutettu ja äh, selkeästi tällainen seuraussuhde äh, äh, tässä on näkyvissä. Meidän on edistettävä aktiivista lääkevalvontaa. Me toteutamme kymmenen tällaista tutkimusta joka vuosi ja papilloma viruksen ja rokotteen suhteen, jos saamme lisää ilmoituksia, niin ilman muuta voimme toimia hyvin nopeasti. Nordic Cochrane tapauksessa Kyse ei ollut Kokreinin eh, päätöksessä, päätöksestä, sehän otti tässä etäisyyttä, vaan he katsovat, että on aivan oikein kuulla tieteellistä näkemystä. Nyt kaikki mukana olleet asiantuntijat ovat tämän kannan evänneet, kiistäneet. Ja pöytäkirjat kaikista kokouksistamme ovat julkisia. Kiitos. Sitten kuuntelemme komission reaktiot. Noin kolme minuuttia, olkaa hyvä. The future, uh, so we start from short. Aloitetaan uh, puutteista. On hyvin tärkeä aihepiiri. Noin keskustelut jäsenvaltioiden kanssa, EMA ja lääkevirastojen ja Euroopan komission keskusteluissa, niin on totta, että tällä hetkellä hetkellä lääkkeiden tuotantoketju tai toimitusketju on globalisoitunut, markkinat ovat muuttuneet ja se, miten lääkkeitä lääkettä käytetään niin, ja annetaan, on kokonaan muuttunut. Meidän täytyy katsoa nyt, miten tätä uutta ilmiötä lähestytään. Joissakin maissa on hyviä käytäntöitä joita koitamme jakaa muille. Ja katsotaan, miten EMAN ja lääkevirastojen päälliköiden kanssa voitaisiin katsoa. Tässä ei ole kyse niinkään lainsäädännöstä, vaan käytännöistä ja siitä, miten lääkkeisiin, lääkkeitä voidaan saada. Mutta myös nämä hyvät valmistustavat ja, ja, ja muut tai valmistuskäytännöt ja muut Intiassa, Kiinassa ja mu- muualla vaikuttavat myös siihen sitten, miten siellä valmistettuja lääkkeitä potilaille määrätään. Mitään helppoa ratkaisua ei ole löydettävissä, mutta on hyvin tärkeää, että kaikki osapuolet puhuvat samaa kieltä ja ehkä tulevia tietoteknisiä ratkaisuja voidaan käyttää valvonnan parantamiseen ja siihen, että nopeammin virastot ja jäsenvaltiot saavat tietää, tietää ongelmista. Viron puheenjohtajuuskauden aikana tullaan pitämään kokousta siitä, miten lääke, lääkkeiden puutteista nykyisellä digitaalikaudella voidaan päästä eroon. Sitten oli kyse siitä, miten seurataan tapauksia, jotka tulevat esille kilpailupoliittisista syistä. No, meillä on täytäntöpanoraportti ää, käytännöistä, on kuitenkin useita kilpailuasioita, jotka, joista on annettu päätös. Kolmesta on annettu päätös, neljäs on vielä kesken ja viime vuoden syyskuulta Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi tuomionsa, joka osoitti, että me olimme noudattaneet sääntöjä. Mitä sitten tulee muihin sääntöihin, niin me koitamme saada päätökseen raportin, jossa on aloit- uusia aloitteita. Samaan aikaan suunnittelemme raportoivamme Euroopan parlamentille lasten lääkkeistä ja ja sitten myös harvinaisten sairausten lääkkeistä tullaan myös raportoimaan. Kiitos näistä vastauksista. Tämä kohta on näin saatu päätökseen ja voimme siirtyä välittömästi kohtaan 13 esityslistalla. Julkinen kuulemistilaisuus EUn lisäarvosta ympäristön, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden aloilla. On ilo toivottaa tervetulleeksi viisi viranomaisedustajaa ja sidosryhmien edustajaa. Totean, että tämän päivän kuulemisen tarkoituksena on korostaa sitä lisäarvoa, joka EUlla, sen toimielimillä ja virastoilla ja niiden tekemällä työllä on, kun haluan pyrkiä korkean ympäristön suojelun tasoon ja korkeaan elämänlaatuun kansalaisten näkökulmasta. Tämä on monille meistä selvää, mutta kansalaisten mielessä tilanne kenties ei ole yhtä itsestään selvää. Tätä me pyrimme nyt tässä selkeyttämään. Voi välittömästi antaa puheenvuoron eh, Peter de Bussille ja tämän jälkeen sitten muille puhujille. Pyydän kaikkia puhujia pitäytymään 10 minuutin puheajassa. Much, uh, chair, thank you very much for the invitation and the... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne. Tähän alkuun halusin kertoa teille saavutuksistamme ja siitä, mitä ympäristöpolitiikka on saanut aikaan tähän mennessä. Tämä on ehkä meidänlaisellemme kansalaisjärjestölle ja outoa, koska yleensä sanotaan, että mikä on mennyt pieleen ja mitä tarvitaan. Mutta nyt tuntuu siltä, että tarvitaan myös jonkunnäköistä kertausta siitä, mihin on päästy ja mitä on saatu aikaiseksi. No, kolme prioriteettia ovat tämän minun esitykseni keskiössä – No niin, kyllä tekniikka kohta pelaa varmaan. Eli kolme prioriteettialuetta meidän toimintaohjelmassamme. Ensinnäkin luonnon monimuotoisuus. Sinne koitan päästä nyt takaisin. <laughs> Menin vähän liikaakin takaisin. Koitetaan vielä kerran. Eli luonnonsuojelupolitiikkojen seurauksena on selkeästi ollut kehitystä monia lajeja, jotka ovat olleet lähes sukupuutossa, on, ryhtyn, on, on ruvennut taas ilmenemään, ilmentymään. Ja esimerkiksi muuttolinnut eivät enää joudu Etelä-Euroopassa pyydystetyiksi life rahoitusinstrumentti on mahdollistanut esimerkiksi eh, Iberian Ilveksen pelastamisen eh, sukupuuttoon kuolemiselta. Ja selkeästi on voitu myös lintu- ja habitatidirektiivin vaikutuksia nähdä. Ne suojelevat, mutta myös yhtä lailla tarjoavat virkistyskäyttöä – 2,2 eh, miljoona, miljardia eh, vierailijaa käy luonnonsuojelualueilla. Ilman eu politiikkaa tätä ei olisi tapahtunut. Sama juttu eh, puhtaan kiertotalouden alalla. Me, meillä on tiettyjä sitovia tavoitteita ollut, toimia, tukijärjestelyjä jotka muuttavat energiasektoria myyntämisestä, myymisestä siihen, että myydään palveluita uusiutuvilla ja tehokkailla politiikan aloilla. Ja tiukemmat päästörajat autoille ja henkilöautoille ja pakettiautoille on, on vähentänyt päästöjä, vähentänyt kasvihuonekaasuja ja muuttanut myös strategioita pois diiselin käytöstä ja koitetaan lineaarisesta päästä tähän kiertä, kiertävään talouteen, koska me olemme niin paljon Euroopassa asian eteen tehneet. Ja tämän eh, ekosuunnitelmat ja energiamerkinnät antavat 3900 paton joulia energian säästöjä, ähm, estävät 319 megatonnia hiilidioksidipäästöjä, ähm, ovat säästäneet 336 miljoonaa kuutiota juomavettä ja äh, aiheuttaneet säästöjä 112 miljardin euron äh, arvosta. Sitten turvallisuus ja terveys ilman laatu kaupungeissa on parantunut. Se ei olisi ollut mahdollista ilman ö, tiettyjä sääntöjä. Nämä 2030, 2030 mennessä ö, saavutettavat saavutettavat tavoitteet ovat mahdollisia. Ja uusia standardeja ja poltto, polttoainetehtaita, niiden vaikutuksesta vuosittaiset kuolemat ovat laskeneet 23 000 tuhanteen. REACH-asetus on mahdollistanut vesien puhdistumisen, raskasmetallit, fosforit ja muut ovat vähentyneet. Mitä nyt EU on lisäarvoa tuonut. 28 jäsenvaltiota tekee yhteistyötä. mitä on edelleen 28, ja kun ne yhdistävät resurssinsa yhteisiin tavoitteisiin, sopivat siitä, miten taakka jaetaan ja miten saadaan objektiivisia mitattavia kriteereitä, niin se aiheuttaa muutoksia ja sitä ei kuka, mikään maa yksin voisi saavuttaa. Ja tästä tuloksena on se, että EUsta on tullut maailman sääntöjen säätäjä. Muut ovat ottaneet meistä esimerkkiä. Missään muualla maa, maassa, maailmassa ei ole samanlaista esimerkin näyttäjää. Tämä johtaa innovaation, investointeihin ja siihen, että tämä etusijassa hyödyttää meidän omaa teollisuuttamme. Samalla yrityksille tulee yhtäläiset mahdollisuudet. Koitetaan myös katsoa, miten saastuminen ja muut, muut ilmiöt toimivat rajat ylittävästi. Ja puhdas ympäristö on yksi perusoikeuksista. Ja nämä EUn barometrit ovat osoittaneet, että luonnon tai ympäristön suojeli on se, sellainen ala, josta kansalaiset ovat sitä mieltä, että EU saisi vielä enemmän sananvaltaa. Mitä riskejä ja mitä mahdollisuuksia jatkossa on? No onhan tässä menestystarina, mutta kansalaisjärjestönä meidän täytyy sanoa, että vielä ei olla päästy tavoitteeseen. Yksi on se, että EUn e rooli globaalien sääntöjen tekijänä on uhattuna, koska tänä päivänä toimeenpano, täytäntöönpano on, on hidasta eikä markkinoita valvota. Nämä paremmat asetukset, parempi asetuslähestymistapa on hyvin usein nähty sekin esteenä ja sääntöjä pitäisi edelleenkin vähentää. Epäonnistumiset tulee nähdä niin kuin mitä ne ovat, eli ne on kriittisiä instrumentteja, joihin niihin pitää puuttua kriittisillä instrumenteilla. Ja samanaikaisesti nämä kestävät vuosituhattavoitteet vuoteen 2030 mennessä antavat mahdollisuutta kehittää meidänkin politiikkojamme. Ja loppuun tämmöinen näkymä tulevaisuuteen. Perusviesti on, että EUn ympäristö ympäristön suojelu on onnistunutta, mutta sitä tarvitaan lisää. Ja Rooman julkilausuma, joka hyväksyttiin muutama viikko sitten, on lupaava signaali siitä, että päättäjät ymmärtävät, että puhdas ja puhdas ja kestävä ympäristö on hyvin tärkeä koko EUn kannalta. Eh, kuitenkaan me emme voi olla vielä tyytyväisiä siihen, mitä on saavutettu. Tarvitaan vielä paljon. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta pitää massiivisesti nopeuttaa eh, edistymistä. Täytyy katsoa, että joka alalla eh, – maanviljelyssä, ilmailussa, laivaliikenteessä otetaan käyttöön CO2-päästötavoitteet. Myös rekoille. Ja mitä sitten biodiversiteetin väheneminen maanviljelyn laajentuessa. Se on yksi ala, johon pitää puuttua ja sitten pitää täytäntöönpanoa tehostaa, tiukentaa standardeja tai normeja. Esimerkiksi pitää myös katsoa, että lannoitteissa kadmiumin tasot pidetään rajoissa. Kun katsotaan eteenpäin, pitää katsoa kauemmas. Poliittinen jatkuvuus on erittäin tärkeä ja toivomme, että tätä jatkuvuutta myös ylläpidetään kun te haastattelitte uutta ympäristökomissaaria Devella, katsoitte, että hän oli riittävän asiantunteva. Tosin, kun me, teillä tulee uudet parlamenttivaalit ja komissiovaalit, komissio valitaan, niin pitää katsoa, että vuoden 2019 vaalien jälkeenkin näissä asioissa ollaan jatkuvasti ajan tasalla. Kiitos Peter tästä puheenvuorosta optimismista myös tässä lopussa. Seuraava puhujamme Todd Stern on entinen Yhdys, äh, Yhdysvaltain erityislähettiläs ilmastonmuutosasioissa ja hän oli myös pääneuvottelija Obaman aikoina. Tämä ympäristöala on varsin häilyvästä alaa. Olkaa hyvä, George Stern. Mikrofoni. Sorry, how's that? Does that work? <laughs> Okay. Uh, thank you very much. I want to uh, thank the... Kiitoksia. Haluan kiittää valiokuntaa kutsusta tulla tänään paikalle. Olen ollut muutaman kerran parlamentissa vieraan ja olen tavannut yksityisesti jäseniä, mutta tämä on kuitenkin ensimmäinen julkinen esiintymiseni ja se on ilo. Euroopan unionilla kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on tärkeää roolia. Sanon suoraan, että EU oli Yhdysvaltain kaikista tärkein liittolainen niinä seitsemän vuoden aikana, kuin minä olin erityislähettiläänä Obaman alaisuudessa. Olen tavannut kymmeniä kertoja kaudella 2009-2016 EUn vastapuolen edustaja, me emme tietenkään olleet samaa mieltä kaikesta, mutta suurista kysymyksistä olimme samoilla linjoilla ja siitä, että ilmastonmuutokseen on puututtava aggressiivisella tavalla ja on päästävä kunnianhimoiseen inklusiiviseen kansainväliseen sopimukseen, joka on tarpeen, jotta ilmastonmuutokseen todella voidaan puuttua. Me olemme olleet myös erimielisiä, mutta kuitenkin ajan mittaan olemme voineet päästä yhteiselle perustalle. Historiallista Pariisin sopimista ei olisi saatu aikaan, jos Euroopan unionin panosta ei olisi ollut. EU on monin tavoin oleellisen tärkeä näissä neuvotteluissa ja niiden edistymisessä. Joskus on otettu yksi askel eteenpäin, kaksi taaskepäin, mutta joka tapauksessa eteenpäin on aina päästy. EU on ollut tiukkana ei ole mikään salaisuus, että meidän oma poliittinen tilanteemme ilmastonmuutoskysymyksissä on ollut varsin volatiili eh, Yhdysvalloissa verrattuna Eurooppaan, enkä puhu nyt vain pelkästään viimeisestä muutamasta kuukaudesta. Mutta jos katsomme hieman laajemmin Yhdysvaltain kontekstia, emmekä keskity vain Washingtonin tapahtumiin, niin huomattavaa edistystä eh, asenteissa on tapahtunut Yhdysvalloissa ja olen luottavainen, toiveikas sen suhteen, mihin suuntaan tässä ajan mittaan edetään. EUn sitoutuminen, vaikka hallitukset ovat vaihtuneet, niin EUn sitoutuminen on ollut äärimmäisen hyödyllistä viime vuosien aikana. Me olemme aina tienneet ja koko maailma on aina tiennyt, että EUhun voi luottaa. Tuli mitä tuli, EU on sitoutunut tehtäväänsä ja vuoden 1992 ilmastosopimukseen niin, että vaarallinen ilmastonmuutos voidaan todella estää. Toiseksi no EU on johdonmukaisesti puhunut vahvalla äänellä kunnianhimoisten eh, neuvottelujen puolesta, ja tämä on ollut sopimuksessa tärkeää. EU on eh, näyttänyt esimerkkiä omilla toimillaan ja johdonmukaisesti eh, tehokkaasti on vaatinut kunnianhimoisia neuvotteluja, kunnianhimoisia lähtötavoitteita, pitkän aikavälin tavoitteita ja viiden vuoden syklejä, joissa sitten arvioidaan saavutettuja tuloksia ja tohestetaan äh, yksittäisten toimijoiden panosta. EUlla oli keskeinen rooli vuoden 2011 ilmastoneuvottelussa äh, Durbanissa. Äh, silloin kun Durbanin kokousta pidettiin EU auttoi muodostamaan sellaisen maakoalition, joka oli riittävän kunnianhimoinen, jotta voitiin neuvotella uudesta sopimuksesta, josta päästään vuodesta 2020 eteenpäin. 2011 Kopissa sovittiin toimista, jotka pätevät kaikkiin maihin. Niistä neuvoteltiin sitten Kööpenhaminassa ja Kankunissa 2009 ja 2010, mutta ne kattavat kuitenkin jakson aina vuoteen 2020 saakka. Ne ovat hyvä lähtökohta, mutta ne eivät menneet vielä riittävän pitkälle. Durbanissa EU ja muut osapuolet sitoutuivat kunnanhimoisiin tavoitteisiin, saarivaltiot, edistykselliset Latinalaisen Amerikan maat ja vähiten kehittyneet maat olivat tässä mukana. Ja näin saatiin vauhtia Durbanin neuvotteluille ja saatiin uuden sopimuksen mandaatti. Eli puhuttiin sen jälkeen sitten Durbanin foorumista. Tämä koalitio sitten laajeni ja vahvistui, mukaan tuli Yhdysvallat ja muita, ja näin saatiin sitten vankka Pariisin sopimus. Minä puhuin korkean kunnianhimon koalitiosta ensimmäisenä, ja näin todella oli EUn suhteen. 2015 ei olisi voitu koalitio laajentaa, jos EU ei olisi auttanut sen synnyttämisessä vuonna 2011. EU on puhunut vahvalla, johdonmukaisella äänellä niin, että toimittaisiin sääntöjen pohjalta, ja tästä sitten saimme aikaiseksi Pariisin sopimuksen. Kyse on alhaalta ylöspäin lähestymistavasta ja ilman tätä äh, lähestymistapaa sopimukseen ei olisi koskaan päästy. Äh, tähän tarvitaan kuitenkin tueksi sääntöjä, jotka pätevät kaikkiin ja tarkoitus on varmistaa se, että äh, työ on avointa ja niin edelleen. Näiden toimien voima onnistui, koska EU toimii monien valtioiden yhteisönä liittona. Yksittäisten jäsenvaltioiden panos toki on ollut merkittävä ilmastoneuvotteluissa. Yhdysvallat on tehnyt säännöllisesti yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Saksan, Pohjoismaiden, Espanjan, Italian, Puolan ja muiden maiden kanssa. Ja kaikki ovat antaneet tärkeitä panoksia tähän työhön. Mutta EUn vaikutusvalta on toisenlaista. Se puhuu hyvin voimakkaan taloudellisen ja poliittisen yhteisön puolesta tavalla, johon yksikään yksittäinen jäsenvaltio, kansakunta ei pysty. Voin vain ymmärtää, miten vaikeaa on ollut koordinoida eri kansakuntien ponnistelua ja työtä. Usein näen tästä aivan painajaisiakin ja kiitän onneani, että Yhdysvalloissa meillä ei tätä haastetta ole, vaikka muita haasteita kyllä riittää. Koko ryhmän nimissä puhuminen on ollut hyvin arvokasta näin ollen. Ja vielä johtopäätökseen. Pariisin sopimuksen toteuttaminen ei ole vielä ohi. Tulevina vuosina täytyy tehostaa toimintaa. Tarvitaan yksityiskohtaisempia suuntaviivoja tietyillä aloilla, avoimuutta. Tarkoitus on saada tämä työ valmiiksi vuoteen 2018 mennessä. Tarvitaan helpottavaa vuoropuhelua, joka on jonkinlainen globaali katsaus siitä, miten olemme päässeet tavoitteisiin Pariisin sopimuksen mukaan. Tämäkin tulisi tapahtua vuonna 2018. Ja sitten saamme tämän ensimmäisen vuoden vuoden syklin päätöksen ja voimme myös määritellä yksittäisten jäsenvaltioiden tavoitteet vuonna 2020. On äärimmäisen tärkeää, että Pariisin sopimuksen alkuperäinen tasapaino säilytetään. On niitä, jotka eivät koskaan pitäneet tästä tasapainosta ja mielellään vetäytyisivät siitä. EU on edelleenkin sitoutunut tähän työhön. Sillä on valtava rooli, jotta todella tasapaino voidaan säilyttää. Pariisin sopimus oli mahdollinen vain sen takia, että maat ja maan ryhmittyvät pystyivät saada aikaiseksi oikeudenmukaisia kompromisseja. Nyt ei voida ottaa takapakkia siitä, mitä me yhdessä saavutimme Pariisissa. Päätän oman puheenvuoroni tähän ja käytin hieman vähemmän kuin puheaikani oli. Näin harvoin käy. Mielellään vastaan myös kysymyksiin. Kiitos. Neuvottelijan luonteelle se varmasti sopii, että näin tässä kävi. Nyt voimme sitten käsitellä muita aiheita, muun muassa kansanterveyttä. Ensimmäisenä Nina Renshaw. Hän on pääsihteerinä European Public Health Allianceissa. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitos kutsusta puhumaan tästä tärkeästä aiheesta. European Public Health Alliance jatkaa tässä erittäin myönteisessä hengessä, joka on vallinnut tänä iltapäivänä. Kuten tiedätte, terveys on ollut vasta 25 vuotta mukana perussopimuksissa – mutta totta kai EU-ssa on toimittu jo 80-luvulla Europe Against Cancer ja Europe Against AIDS-ohjelmilla, esimerkiksi erilaisilla huumeidenvastaisilla ohjelmilla. EU on estänyt erilaisia terveysuhkia ja tehnyt terveysalan tutkimusta. Ja näitä tuloksia täytyy tuoda esille paljon selkeämmin. Toivottavasti te tuette meitä tässä. Ja terveys on ollut yksi suurimmista menestystarinoista Euroopan, eurooppalaisena hankkeena sisämarkkinoilla. Meidän tulee olla tästä ylpeitä ja katsoa, mitä voimme saavuttaa vastaisuudessa. Nyt haluaisin selventää erään asian. Terveyspalveluiden järjestäminen on tiukasti kansallisessa toimivallassa. Kukaan ei peräänkuuluta mitään eurooppalaista yhtenäistä terveyspalvelua tai siihen liittyvää politiikkaa, joten tämä on tehtävä selväksi aivan alussa. Siellä, missä EUlla on toimivaltaa, se on todella toiminut äärimmäisen tärkeällä tavalla toiminnoissa, jatkuvuudessa, kestävyydessä ja myös laajemmin makrotaloudellisen vakauden eteen. Ja myöhemmin kerron tarkemmin miten. Euroopan integraatio on saanut terveyspalveluissa ja siihen liittyvissä toimissa paljon aikaan. Työvoima voi liikkua vapaasti, on saatu turvallisia liik- lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja niin edelleen. Jos lähtee ulkomaille, voi olla varma, että saa verensiirron myös kotimaan ulkopuolella ja pitä, pitäisi myös saada lääkkeet, joita tarvitsee. Ja tämä on eurooppalaisen lainsäädännön ansiota. Sisämarkkinat helpottavat tuotteiden kauppaa, mutta tämä tuo mukanaan myös haitallisia tuotteita, kuten epäterveellistä ruokaa, alkoholia ja tupakkaa. Ja esimerkiksi räätylyttäviä tapauksia on nähty tarttuvissa taudeissa, saastumisessa ja antibioottiresistenssissä. EU on historiansa aikana estänyt turvallisuusriskejä, erilaisia kriisejä ja skandaaleita. Viitaan esimerkiksi talidomidiin, potoinen lyijyyn, BSE-tautiin, viallisiin rintaimplanteihin ja niin edelleen. Näitä asioita lähdettiin käsittelemään lainsäädännössä muillakin kuin terveyteen liittyvillä politiikan aloilla, kuten sisämarkkinoilla, maataloudessa, liikenteessä ja niin edelleen. Usein näihin asioihin puututaan vasta myöhemmin ja monet asiat toteutuvat vasta hitaasti. Kerron hieman siitä, missä on onnistuttu. Ensinnäkin tupakkavalvonta. Eurooppalaiset puitteet ovat edesauttaneet jäsenvaltioita toimimaan paljon nopeammin ja voimakkaammin tupakkalobbausta vastaan. Aikaisemmin 20 vuotta sitten puolet eurooppalaisista miestä poltti tupakkaa nyt ainoastaan alle 30 prosenttia. Ja näillä politiikan, poliittisilla toimilla on todella pystytty vähentämään tähän liittyviä kuoleman tapauksia. On pystytty poistamaan siis ihmishenkiä ja vähentämään taakkaa, joka koituu terveysjärjestelmillemme. Mutta edelleen tupakka tappaa 700 000 henkilöä Euroopassa vuosittain, eli työsarkaa riittää. Joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti. Ja aivan kuten ilmastonmuutoksen osalta kuulimme, EU on lisännyt vaikutusvaltaansa maailmalla esimerkiksi tupakan valvonnan puitesopimuksen merkeissä. Sen on allekirjoittanut 180 hallitusta maailmassa ja näin on pystytty pelastamaan ihmishenkiä. Sitten tieliikennepolitiikat. Vuonna 2001 EU asetti tavoitteeksi sen, että vuoteen 2010 pystyttäisiin puolittamaan tieliikennekuolemat. Ja tähän melkein päästiinkin. Tämä luku oli 43 prosenttia. Näin saatiin pelastettua kymmenen tuhansia ihmishenkiä, eli valtava tulos. Tiemme ovat nyt turvallisempia osittain siksi, että EU on investoinut infrastruktuureihin, on myös lähdetty lainsäädäntötoimiin kansallisella tasolla asettamalla nopeusrajoituksia ja esimerkiksi ottamalla käyttöön turvavyön käyttö pakko. Eli se, että toimitaan yhtä, yhtä lailla kansallisella tasolla on tuonut tuloksia. Sitten ilmanlaatupolitiikka, sitten täällä jo puhuttiinkin, on saatu paljon aikaan esimerkiksi vaikutukset terveyteen ovat vähentyneet 30 prosentilla ja teollisuuden vaikutukset 60 prosentilla. Tämä on valtava parannus. Mutta nämä luvut olivat ajalta ennen dieselgateä, joten vielä on tehtävä paljon. Toivottavasti te autatte meitä näissä toimissa. Edelleen työsarkaa riittää. Ilmansaasteet, pienhiukkaset aiheuttavat yksinään 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Ja tämä maksaa 900 miljardia talouksillemme vuosittain. On hankala kuvitella toimivia sisämarkkinoita, mikäli ei suojella kuluttajia, potilaita, ihmisiä. Elinjän odotetta edistävillä politiikoilla saadaan paljon aikaan – yksi vuosi lisää elinajanoitetta lisää BKT noin 4 prosenttia. Tätä voidaan verrata esimerkiksi TTIPin panokseen 0,5 tai 1 prosentti BKT, joten ymmärtänyt, että kyseessä on suuri asia. Elinjäänodote on vuosien 90 välillä kasvanut kolmella vuodella miesten osalta ja kahdella ja puolella vuodella naisten osalta. Edelleen erot ovat valtavia. Italian ja Liettuan välillä miesten elinajan odotteen ero on 12 vuotta. Eikä elämä välttämättä ole entistä terveellisempää. Elämä ehkä pidempää, mutta emme hyvä ole terveitä, vaan meillä on monia kroonisia tauteja. Lissabonin strategiassa peräänkuulutettiin sitä, että eurooppalaiset eläisivät vuoteen 2020 asti tai mennessä kaksi vuotta terveempää elämää mutta tässä ei ole onnistuttu. Tämä liittyy diabetekseen, syöpiin, ylipainoon ja niin edelleen. Strategiasta ei ole nähty vielä edes luonnosta, emmekä ole pääsemässä tavoitteisiin. Tällä todella on miljardien vaikutus julkiseen talouteemme. Sitten terveyserot. Yli 20 vuoden ero terve, terveessä elämässä on parhaiden ja heikompien alueiden ja ihmisryhmien välillä. Romaniväestö esimerkiksi, heidän oletetaan elävän 10 vuotta vähemmän kuin keskiverto kansalaisten. Sitten asunnottomat, heidän elinajan odotteensa naisten osalta on 43 vuotta ja miesten 47 he eivät esimerkiksi saa terveyspalveluita samalla tavalla kuin muut. Sitten äh, terveystutkimus, siitä en vielä puhunut. Kansainvälisen tutkimuksen lisäarvo on äh, mittaamaton. Tämä liittyy tekniikoihin, vaikuttaa kansallisiin budjetteihin, mutta myös laajemmin koulutukseen ja työllisyyteen. Siinä, emme vielä ole tehneet kylliksi, on, että käytettäisiin eurooppalaisten tutkimushankkeiden tuloksia ennaltavaroitumisen periaatteen muodossa politiikoissa. Uskon, että Brexit luonnollisesti tulee kertomaan meille, kuinka paljon tai mikä arvo eurooppalaisella yhteistyöllä on ollut. Aivovuoto on jo alkanut yhdistyneen kuningaskunnan yliopistoista ja teollisuudesta. Tämä kaikki menetetään, jos edut menetetään, jos yhdistyneen kuningaskunnan panos ja tieto leikataan tästä yhteistyöstä pois. Jos katsotaan eurooppalaista yhteistyötä, tiedämme hyvin, mikä tutkimus toimii, missä tulokset ovat parhaita UK on toiminut hyvin esimerkiksi syöpäseulonnoissa, ennenaikaisessa kuolematapauksessa ja niin edelleen. Sitten vielä pari loppukommenttia. Eurobarometrin viimevuotinen tulos, jossa mukana oli yli 30 000 ihmistä, osoitti, että kaksi kolmasosaa eurooppalaisista toivoo entistä enemmän EU-laajuisia terveysalan toimija. Me voisimme tunnustaa erilaiset huolenaiheet ja näin voitaisiin saada parempi yhteys kansalaisiimme ja tunnustaa tässä, mitä Eurooppa voi tehdä ihmisten puolesta. Emme voi esimerkiksi tietää tarkkaan, kuinka monta taudinpurkausta tai tieliikennekuolemaa on toimillamme voitu estää tai muita kuolematapauksia, mutta näitä on satoja tuhansia. Meidän täytyy jatkaa toimia, mutta myös pureutua puutteisiin, joita on ollut. Esimerkiksi katsoa mielenterveyskysymyksiä, sitä, että palvelut eivät ole saatavilla samalla tavoin kaikille, ylipainokysymykset ja niin edelleen. Tupakka, epäterveellinen ruokavalio, ne ovat valtavia riskitekijöitä Euroopassa. Täytyy katsoa myös uudenlaisia riskitekijöitä, kuten antibioottiresistenssi. Nyt on todella korkea aika tehdä yhteistyötä Euroopassa suojataksemme terveyttämme. Vaihtoehtona on se, että vuoteen 2050 10 miljoonaa kuolematapausta on vuosittain, jos emme lähde toimiin. Ja tämä vaikuttaa myös rikkaisiin maihin. Ne, jotka pitävät laadukkaita terveyspalveluita itsestään selvinä, niillä on eniten menetettävää. Kakkostyypin diabetes, ylipaino ja monet muut, niitä voidaan, voidaan estää. Kansainvälisessä politiikassa terveyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. G20, siellä keskusteltiin antibioottiresistenssistä. Ja tämä on korkealla myös meidän agendallamme. Kiitos siitä, että olette toimineet tähän asti. Viekää näitä tuloksia esille ja jatkakaa, jatkakaa tätä olennaista työtä jatkossakin. And uh, now for... Kiitos. Nyt lääkeviraston johtaja Guido Raasi, olkaa hyvä. Ja virastolle on varattu viisi minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, yes. Kiitos puheenjohtaja Kunnia. Anna nyt ensimmäinen virasto, joka esittelee. Tietenkin keskityn nyt sitten lääkeviraston EMAhan. EMA edustaa hyvää esimerkkiä sisämarkkinan eduista – koska me olemme voineet antaa, voineet antaa yhten yhteistyön turvallisille, vaikuttaville ja laadukkaille lääkkeille, jotka hyödyttävät potilaita, yrityksiä ja, ja tutkimusta. Yksi hakemus, yksi arviointi, yksi markkinointilupa ja me siis, kaksi, me olemme pystyneet nyt sitten 27 kertaa pystyneet tämän, kertaamaan tämän aikaisemmin tarvittavat toimenpiteet. Se on se suurin lisäarvo, joka on kansanterveydelle meidän EUn toiminnasta. Meillä on yhdet säännöt, yhdet normit ja me pystymme tarjoamaan hyötyä koko verkostolle. Ja senpä takia EMAn lausunto komissiolle e, markkinaluvan antamiseksi hyväksytään sitten kaikissa unionimaissa. Me käytämme 40 000, 4000 sertifioitua asiantuntijaa, joka tarkoittaa sitä, että, että meillä on päteviä asiantuntijoita joilta voidaan pyytää lausuntoa ja jotka voivat loppupäätöstä tukea. Tämä on erinomainen ympäristö. Me olemme, meillä on se hyöty, että Euroopassa on valtavasti potentiaalia ja erityisalojen asiantuntemusta. Ja meidän tästä järjestelmästä tulee olla ylpeitä. Toinen hyöty on se, että tämä vankka järjestelmä, jota tänään jo kerran kuvattiin, pystyy jatkuvasti valvomaan lääkeaineiden turvallisuutta myös sen jälkeen, kun markkinointilupa on saatu. Se on hyvin tärkeää, koska nähdään, miten eri lääkkeet toimivat eri ympäristöstä sitten kliinisin kliinisin kokein. Se on tärkeää myös potilaan kannalta. Me pystymme tutkimaan innovaatiota, me jatkuvasti virtaviivaistamme prosessejamme, tehostamme ja vahvistamme niitä. Ja samalla myös autamme tutkijoita saamaan lisää, lisää näyttöä uusille tutkimuksille. Ja Euroopassa itse asiassa on, ollaan hyvinkin, eh, hyvinkin paljon asetettu potilaan etu päätöksenteon keskiöön. Eli ajatellaan, että kun tehdään arviointia, että mikä, miten se hyödyttää potilaan tilannetta ja potilasta. Ja johtopäätöksenä Tähän me olemme, me edellytämme avoimuutta, joka on yksi rakennuspalikka. Se on luottamuksen rakentamisen tärkein pohja, jotta voimme toimia ja voimme pystyä myös tieteellistä innovaatiota jatkamaan. Toinen pilari, eli lääkeaineiden turvallisuus, niin kutsuttu farmakovigilans, lyhyesti voin kertoa, miten se toimii. Meillä on kolme tietolähdettä, potilas, ammattilaiset ja yritys. Ja myös jotain tutkimuksia voidaan epäilyttävissä tapauksissa käynnistää. Eli järjestelmä on yksi maailman vankimmista, varmimmista. Ja me pyrimme myös, myös tutkijoita katsomaan myös tarpeita, ei niinkään markkinamahdollisuuksia. Meillä on tämmöinen Prime-järjestelmä, jolla pyritään kannustamaan innovaatioita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ne hyödyttäisivät potilaita. Kiitos tästä puheenvuorosta. Emme varmasti pystyisi tehtäviämme toteuttamaan ilman virastoja. Nyt annan puheenvuoron Andrea Ammonille. Hän on ECDCn johtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Toukokuussa 2005 ECDC eh, käynnisti toimintansa Ruotsin pääkaupungissa. Ensimmäistä kertaa EU perusti organisaation, joka toimii eh, taudin seurannan, aktiivisen valvonnan alalla terveysuhkien tunnistamisessa. Tunnistamme tartuntatautien terveysvaarat ja suojelemme näin jokaisen EU-ssa asuvan kansalaisen terveyttä viraston perustamisen taustalla oli SARS-tautiesiintymä helmikuussa 2003, joka laajasti levisi Eurooppaan. Silloin kävi selväksi, että tarvittiin parempaa koordinaatiota kiireellisesti näissä tautiesiintymissä ja tarvittiin myös tieteellistä neuvontaa, jotta voidaan EU-tasolla valvoa tällaisia tautiesiintymiä. Me elämme globaalissa maailmassa ja taudit eivät pysähdy rajoille jotta voimme vahvistaa varhaisvaroitusjärjestelmää ja seurantaa. ECDC tekee läheistä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten terveysalan toimijoiden kanssa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Sitten kolme esimerkkiä siitä, miten työmme tarjoaa lisäarvoa. Ensimmäinen esimerkki me saamme seurantatietoa kaikista EUn jäsenvaltiosta TESSI-järjestelmän kautta. Näin saamme Euroopan laajuisen käsityksen tilanteesta, voimme vertailla tietoja ja havaita eh, toteutuvia malleja jäsenvaltioissa. Tätä ei voitaisi toteuttaa pelkästään kansallisesti. Ennen kuin TESSI-järjestelmä otettiin käyttöön, meillä oli 17 seurantaverkostoa, jossa jäsenvaltiot sitten toimittivat yksittäin tietoja järjestelmään. Nyt ECDC tarjoaa meille yhden luukun järjestelmän ja voimme taata kustannustehokkuuden ja lisäarvon EU-tasolla. Toinen esimerkki. Joka päivä kello 11.30 ECDC kokoontuu keskustelemaan, käsittelemään sen hetken uhkia ja merkkejä tilanteen kehittymisestä muualla maailmassa. Näiden tietojen pohjalta TESSI valvonta ja tiedot, jotka jäsenvaltiot toivoivat toimittavat varhaisvaroitusjärjestelmään. ECDC tekee oman arvionsa, riskiarvion, jos tarvitaan, tarvitaan. Ja tämä tarjoaa sitten jäsenvaltiolle apua mahdollisista tarvittavista toimista. Kolmas esimerkki ECDC myös auttaa jäsenvaltioita valmistautumaan tilanteeseen kouluttamalla eh, viimeistelemällä niiden suunnitelmia ja testaamalla myös simulaatioharjoituksia. Ebola-virus tautitapauksissa ECDC oli aktiivisesti mukana Gineassa, teki yhteistyötä EUn jäsenvaltioiden kanssa ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi WHO ja Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Silloin kun keltakuume tautitapauksia oli esillä Angolassa, ECDC koordinoi tiimityötä eurooppalaisen lääkealan uuden toimintatiimin kanssa. Me toimimme tieteellisen tiedon pohjalta, emmekä toimi kaupallisten tai poliittisten intressien perusteella. Eurooppalainen moninaisuus luonnollisesti johtaa siihen, että riskejä käsitellään hyvin erilaisista näkökulmista. Meidän on otettava mukaan poliitikot, terveysalan toimijat, tiedeyhteisö ja myös siviili- kansalaisyhteiskunnan toimijat, kun arvioimme riskejä. Tavoitteena on varmistaa se, että ihmisille koituvat terveysriskit EU-ssa ymmärretään ja niistä viestitään, mahdollisesti myös ennaltaehkäistään ja valvotaan. Me teemme yhteistyötä muiden EU-viranomaisten kanssa, EFSAn kanssa, EMAn kanssa, ja EMCDDAn kanssa. EFSAn, EMAn ja ECDCn kollegat tekevät yhteistyötä ja työntävät, työstävät yhteistä raporttia mikrobiresistenssistä ihmisten ja eläinten suhteen. Se julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Kun teemme asiantuntijoiden kanssa yhteistyötyössä, niin saamme lisää tieteellistä tietoa siitä riskistä, joka, jonka tartuntataudit tällä hetkellä ja tulevaisuudessa meille aiheuttavat. Uskon, että tämä on se lisäarvo, jota ECDC voi tarjota EU-tasolla. Kiitos. Kiitos. Nyt voimme siirtyä viimeiseen osuuteen esityslistalla, eli elintarviketurvallisuuteen. Ja tässä ensimmäisenä puhujana on Monique Guens Beukista. Olkaa hyvä. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. you have 10 minutes. Yes, yes. 10 minuuttia. I'm just waiting for my present. Kiitos. Toivottavasti esityksen saadaan ruudulle. Kiitos kutsusta. Pyrimme aina parantamaan puitteita kuluttajien osalta EU-toimielimissä – nyt todella voidaan puhua siitä, että lasi on puol, puol, puoliksi täynnä. Elintarviketurvallisuudesta jo puhuttiinkin yleisemmin, joten itse katson asiaa kuluttajien näkökulmasta. Yleisenä kommenttina haluaisin korostaa sitä, että teen paljon työtä kauppapolitiikan saralla ja tapaan paljon muiden maiden sidosryhmiä. Ja usein sanon, että olen tyytyväinen ollessani eurooppalainen kuluttaja. Uskon, että meillä on maailmassa parhaat turvaverkostot elintarvikkeiden, tuoteturvallisuuden, lääkkeiden ja muiden osalta. Järjestelmä ei ole täydellinen, mutta elämä kuitenkin maailman turvallisimmassa paikassa. Erittäin turhauttavaa on se, että julkisuudessa ei oikein tunneta sitä tosiasiaa, että tämä turvaverkko on EUn ansiota. EUn ansiosta olemme saaneet tällaisen kunnianhimoisen turvaverkon aikaan, joten nyt täytyy todella peräänkuuluttaa toisilta toimielimiltä ja virastoilta, mutta myös kansalaisjärjestöiltä lähteä kertomaan tästä nyt EU-kuplan ulkopuolella niin, että julkinen yleisö todella alkaa tiedostaa sen, että tämä turvaverkko on EUn ansiota. Sitten pääsaavutuksista. Tämä, mitä sanon, pätee elintarviketurvallisuuteen, mutta myös muihin asioihin. Meillä on hyvin voimakkaita periaatteita, jotka ovat lainsäädännön pohjalla. Ensinnäkin ennalta varautumisen periaate tai tilalta lautaselle lähestymistapaa, missä katsotaan elintarvikkeiden toimitusketjua. Nämä ovat erittäin kestäviä periaatteita, jotka tekevät järjestelmästä hyvän. Meillä on sääntelyä, tästä jo puhuttiin, mutta yhteistyö eri viranomaisten kanssa, tiedonvaihto, ja hyvien käytänteiden vaihto on toinen tärkeä asia. Sitten meillä on varoitusjärjestelmät, jotka liittyvät elintarvikkeisiin tai rehuihin. Tämä on erittäin hyvä asia. Sitten meillä on yhteistä tutkimusta, tieteellistä työtä on yhdistetty ja tällä tavoin saadaan aikaan innovointia ja uutta näyttöä markkinoille ja kuluttajien saataville paljon nopeammin. ympäristöstä. Sanoisin yhden asian. Peter jo korosti EU-politiikkojen ympäristöpuolia, hyviä puolia. Tähän liittyy myös kuluttajapuoli. Energiatehokkuus ei ole hyväksi vain ympäristölle, vaan myös kuluttajille, koska energiatehokkaampien tuotteiden käyttö on halvempaa ja tämä on hyödyllistä myös terveydellemme. Puhtaampi auto ei ole hyväksi vain ympäristölle tai ilman saasteiden kannalta, mutta omassa autossa silloin, kun se saastuttaa vähemmän, myös itse altistuu vähemmän ilman saasteille. Eli e, ja toinen asia, josta ei kylliksi tiedetä, liittyy kemikaaliasetus REACHiin. Eurooppa on ainut paikka, missä kuluttajilla on oikeus tietää tuotteiden kemikaaleista. Ja tätä asiaa eivät monet tiedä. Sitten kansanterveys. Tästä on puhuttu jo paljon, mutta haluan korostaa sitä, että me pidämme täysin itsestään selvänä sitä, että kun matkustamme Euroopan unionin sisällä, meillä on oikeus rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Tällaista ei muilla lainkäyttöalueilla ole. Eli olemme hyvin turvassa myös silloin, kun matkustamme EUn sisällä. Sitten elintarviketurvallisuus, tämäkin on jo mainittu. Meillä on erittäin tehokas varoitusjärjestelmä silloin, kun toimitusketjussa on ongelmia. Meillä on EFSA ja muita asiantuntijatahoja, jotka ovat riskinarvioinnin osalta hyvä asia. Sitten meillä on eläinlääkit lääkinnällinen tarkastusvirasto. EU on valtava oikeudenkäyttöalue ja siksi sillä on äh, esimerkiksi Codex Alimentariuksessa kansainvälisesti voimakkaampi painoarvo. Eli se, että toimimme yhtenä tiiminä lisää kansainvälisillä foorumeilla meidän painoarvoamme. Tämä pätee elintarviketurvallisuuden lisäksi muilla alueilla. Ja mainitsin tässä jo tämän pellolta lautaselle lähestymistavan. Tätä kautta voidaan estää bakteerien leviäminen ja elintarvikevälitteisten tautien leviäminen ja vältytään monilta skandaaleilta. Ja vielä lopuksi, totta kai haasteita edelleen on olemassa – markkinat ovat entistä globaalimmat ja EU kohdistuu entistä enemmän painetta sen suhteen, että sääntelyämme avataan niin, että voidaan vähentää entistä enemmän niin kutsuttuja kaupan esteitä. On erilaisia suojalausekkeita, joita on järjestelmissämme myös elintarviketurvallisuudessa. Ne ovat vaarassa vesittyä monenvälisten sopimusten takia. Esimerkiksi TTIP, siinä EU täytyy pitää kiinni omista arvoistaan. Me kannatamme globalisaatiota, mutta emme sen kustannuksella, että uhraisimme omat arvomme tai standardimme. Niistä ei voida neuvotella. Sitten sääntelyn purkaminen ja teollisuuden kustannusten vähentäminen. Olemme nähneet, että sääntelyllä on saatu aikaan innovaatioita ja myös vältytty skandaaleilta. Ja tämä on myös taloudellisesti kestävämpi järjestelmä kuin täysin ei-säännelty järjestelmä. Jos on ei-säännelty ala ja syntyy skandaali, silloin kuluttajat ja veronmaksajat joutuvat maksamaan kustannukset. Tässä olivat omat kommenttini ja mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much as well. And who would be better to... Kiitos. Ja kukapa voisi paremmin jatkaa näistä elintarviketurvallisuusasioista kuin Uber Deluke, joka on EFSAn edustaja. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Viisi kohtaa viidessä minuutissa. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että äh, tohtori Orl, pääjohtajamme, ei päässyt paikalle. Hän on Japanissa, mutta hän on kai ensi viikolla tulossa parlamenttiinne, joten teillä on mahdollisuus vielä keskustella hänen kanssaan mainitsin tämän, koska meillä on kaksi ikään kuin sisarorganisaatiota, joka osoittaa sitä, kuinka syvälle tämä yhteistyö menee. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa EFSAn mandaatista. Meidät luotiin organisaatioksi elintarvikeketjun kontaminaation seurauksena PSE ja dioksiinit. Sen jälkeen huomasimme, että me olemme myös sääntelyviranomainen. Se on itse asiassa 80 prosenttia meidän toiminnastamme. Tässä mm, yhteydessä voisin korostaa sitä, että EFSAlla on rooli sekä eläinten että kasvien terveyden osalta – Eh, liittyen tuontiin, joka saattaa ympäristöä uhata, maataloustuotantoa uhata. Tämä täytyy muistaa. Ne no, kolme kohtaa, jotka halusin sanoa siitä, miten olemme saavuttaneet tavoitteemme. Ehkä tämä nyt hieman on toistoa muiden virastojen kanssa. Ensimmäinen on se, että meillä on asiantuntijuutta ja se, että että eurooppalaiset asiantuntijat ovat ilmoittautuneet toimimaan. Ilman heitä emme olisi pystyneet tekemään esimerkiksi lisäaineiden osalta. Meillä on valtava työ ollut myönteisessä hengissä näiden terveysväittämien osalta. Niitä on tuhansia. Ja, ja sen seurauksena sitten olemme tehneet maailmanlaajuiset normit. Tässä yhteydessä haluaisin myös muistuttaa, että asiantuntijuus ei tule ihan ilman. Tietenkin meillä on resursseja. Emä on proaktiivisesti investoinut asiantuntijuutensa. Meillä ei ehkä niin paljon sitä ole sitä rahaa käytössä. Kuitenkaan me emme voi olettaa, että asiantuntijat liikkuvat suuntaan ja toiseen. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa meidän osaltamme tarkoittaa sitä, että me teemme jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta että pystymme valvomaan. Tiedätte, että me 10-15 miljoonaa näytettä että jäämistä vierasaineista keräämme vuosittain ja me olemme saaneet kemikaalikontaminanteista tietoa niin paljon, että olemme itse asiassa WHOnkin luokituksessa suurin tiedon, tietopankki. Kuitenkin tässä yhteydessä pitää muistaa, että me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Minä olin viime viikolla Alankomaissa ja yksi keskustelu koski ohjelmistoa, tietokoneohjelmistoa, joka tutkii kemikaalisekoitteita. Mutta rahoitus on tietenkin haasteellista koska mehän rahoitamme aika avokätisesti eh, tällaista eh, eh, avaruustutkimusta, mutta tämä nyt ei ole tämmöistä uutta tutkimusta, vaan järjestelmien ylläpitoa niinkin tällä meidän alallamme. Ja senpä takia pitää ajatella, että tällaisia huippuyksiköitä pitää olla, ja ne pysyvätkin jatkossa huipulla. Kolmas elementti pointti on yhteistyö muiden viranomaisten kanssa. EMA, ECDC mainittiin ja seuraava puhuja varmasti vielä sitten viittaa yhteistyöhön kemikaaliviraston kanssa, mutta me menemme vielä pidemmälle, koska meillä on EU-ANSA-verkosto, jossa 13 virastoa on ja täällä on luonnontieteistä sosiaalitieteisiin ja tutkimme esimerkiksi epävarmuustekijöitä ja toivomme, että voimme viranomaisten välillä kommunikoida epävarmuustilanteesta niin, että, että muiden ei tarvitse olla asiantuntijoita sen alalla kun puhutaan tieteellisestä neuvonannosta. No, tämä antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä GRCn kanssa. Uusia normeja asetetaan ja OECDn muut kuin eläinperäisten tuotteiden analysointi. EFSassa voimme ehkä tarjota kuluttajille parempaa suojaa halvempaan hintaan – kuin sellaisessa järjestelmässä, joka, joka olisi jokaisella erikseen. Kuitenkin meidän pitää myös miettiä sitä, miten tämä, tällaisenkin järjestelmän rahoitus jatkossa hoituu. Thank you very much and... Uh, Kiitos. Aivan niin kuin mainitsitte, me jatkamme Euroopan kemikaaliviraston johtajan puheenvuorolla. Herra Danset, olkaa hyvä. Thank you, Chair, for giving me the floor. Kiitos puheenjohtaja. No niin. Selitän, miten teemme yhteistyötä EU-ssa. Kyseessä on yleiseurooppalainen työ, jota on tehtävä rajat ylittävästi. Tämä on asian ydin. Mitkä ovat viime kädessä hyödyt siitä, että teemme yhteistyötä teollisten kemikaalien alalla Euroopassa? Etuna on se, että saamme turvallisempia kemikaalia ja kemian alan tuotteita ja teollisia tuotteita kaiken kaikkiaan. Meillä on vaativia kansalaisia, jotka haluavat turvallisempia tuotteita. Me saamme myös kilpailukykyisiä johtoasemassa toimivia yrityksiä ja saamme sisämarkkinat kemian alan tuotteille ja seoksille ja saamme myös tehokkaat viranomaiset ja näin ollen tehokkaampaa yhteisen rahan käyttöä. Käytännön lisäarvona on se, että voimme tehdä päätöksiä, antaa kannanottoja, jotka ovat korkealaatuisia. Voimme tehdä työtämme puolueettomasti, avoimesti ja nopeasti. Tätä kautta saamme luottamusta kannanotoillemme. Me olemme luotettava kumppani EUn toimielimille. Näin voimme myös kemikaaleista antaa tietoa kaikkien käyttöön. Teemme yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa kautta Euroopan silloin, kun jäsenvaltiot ovat näitä asiantuntijoita tehtäviinsä nimittäneet. Meillä on myös yhteistä asiantuntijuutta virastossa, jota olemme rakentaneet. Teemme yhteistyötä eri äh, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja asiantuntijoiden kanssa. Ja se, miten me tässä onnistumme, osoittaa kykyämme tehdä läheistä yhteistyötä. Me tarjoamme myös teknologista edistystä, tietoteknistä ohjelmistoa yrityksille ja kansainvälisille toimijoille ja viranomaisille muissakin maissa. Siitä, miten tietoa voidaan tallentaa ja miten voidaan analysoida kemikaalien mukanaan tuomia riskejä niillä välineillä, joita käytössämme on ja joita jatkuvasti päivitämme. Me teemme läheistä yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa. Meillä on Euroopassa pelkästään yli sata akreditoitua sidosryhmien edustajia, jotka tekevät läheistä yhteistyötä kanssamme, antavat meille palautetta ja toimittavat meille omia kantojaan siitä suunnasta, johon heidän mielestään viraston tulisi edetä. Tietoa käytetään moniin tarkoituksiin. Kerätty tieto on usein hyödyllistä myös muilla aloilla kuin pelkästään REACH-kysymyksessä. Sen takia haluamme jatkuvasti parantaa kerättävän tiedon laatua. Muuallakin Euroopassa voidaan käyttää keräämämme tietoa esimerkiksi vesien suojelun tai äh, työterveyden alalla. Kaiken kaikkiaan terveyden ja ympäristön parantamiseksi. Haluamme myös markkinoiden ennakoitavuutta yritysten näkökulmasta niin, että ne tietävät jo etukäteen, mitä kemikaaleja aiomme käsitellä. Todellakin teemme yhteistyötä alusta loppuun saakka tässä prosessissa. Yritysten on tehtävä yhteistyötä tietojen keräämisessä. Se on hyvin tärkeää. Myös koko toimitusketjussa tarvitaan yhteistyötä ja Tätä kautta saamme valtavaa äh, yhteistyötä yritysten kesken kaikissa jäsenvaltioissa. Työstämme jäsenvaltioiden kanssa myös kerättävän tiedon laatua, jotta saamme käsityksen siitä, mitkä ovat huolta aiheuttavat kemikaalit. Tämän jälkeen määrittelemme, mikä on paras tapa hallita riskiä näiden kaikkein vaarallisimpien kemikaalien tapauksessa. Käytämme myös komitea, kun laadimme kannanottoja, jotka puolestaan auttavat komissiota näissä riskinhallintatoimissa Euroopan tasolla. Näin voimme saada aikaiseksi todelliset eurooppalaiset markkinat, yhteistä ponnistelua, paremmat, paremmin toimivat markkinat ja turvallisempia kemikaaleja. Kiitos. Mitä lisäarvoa EU:ssa on yrityksille? EUsta on yrityksille Euroopassa. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair, uh, member of the committee. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät eh, edustajat, kiitos kutsusta tulla tänne tänään. Minä esityksessäni, puheenvuorossani keskityn ympäristöön, koska se on minun oma alani mutta pystyn ehkä myös johonkin aikaisemmin esiin tulleisiin asioihin puuttumaan. No joka tapauksessa nyt jo lähes kymmenen vuotta sitten tulin äh, Business Europe äh, järjestöön mukaan. Olen puhunut PK-yritysten kanssa, myös isojen yritysten kanssa Euroopassa. Ja tärkein viesti on, että ympäristön suojelu on valmistavan teollisuuden agendalla. Puhumme ilmastonmuutoksesta, mutta puhutaan myös jätehallinnosta, vedensuojelusta ja ilman, ilmasta. Ja siinä mielessä nämä ovat hyvin tärkeitä. Ja miksi tällaista tehdään? Syytä on monia. Yksi syy on se, että yritykset ovat osa yhteiskuntaa, tunnustavat vastuunsa yhteiskunnassa. Ja sen lisäksi se kannattaa myös yrityksen puolesta. Me puhumme resurssitehokkuudesta ja yritykset, yritystenkin kannattaa olla resurssitehokkaita. Ja täällä on mainittu jo, että ne voivat saada kilpailuetua siitä, että käyttävät puhtaita teknologioita, koska globaalit markkinat yhä enenevässä määrin tähtäävät siihen. Ja luonnollisesti tarve noudattaa sääntelyä tai sääntöjä johtaa siihen, että yritykset ovat ryhtyneet toimimaan. Euroopassa on lahja, laaja ja vahva ympäristöön, ympäristöä suojeleva lainsäädäntö. Ja haluaisin tässä viitata siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin. Puhuttiin täytäntöönpanon kuilusta. Se on tärkeää tunnustaa. On tärkeää täytäntöönpanna, joka edellyttää markkinoiden valvontaa ja muita, muita asioita. Halusin tämän, tätä vain korostaa. Euroopan valmistava teollisuus ja yritykset ovat sitoutuneet ympäristön suojelmiseen. No mitä hyötyä ja mitä lisäarvoa Euroopasta on ympäristön suojelun kannalta? No teollisuuden puolesta viesti on se, että kun tehdään yhteistyötä, niin asia nähdään positiivisena syystä, että yritykset ovat kansainvälisiä tai eurooppalaisia. Suurilla yrityksillä on toimintaa ympäri Eurooppaa. Myös pk-yrityksillä on hyvin usein asiakkaita, toimittajia yhdessä jopa useammassa eurooppalaisessa maassa. Siis eurooppalaisuus yrityksille on hyvin tärkeää. Senpä takia eurooppalainen lähestymistapa ympäristön suojeluun on myös järkevää. Haluaisin kuvata tätä parilla konkreettisella esimerkillä. En kovin yksityiskohtaisesti, mutta on tärkeää keskustelun kannalta, että saatte jotain konkreettista täältä niin kuin yritysten puolelta. On erilaisia tapoja puhua Euroopan. Euroopan lisäarvosta ympäristönsuojelun kannalta. Yksi ilmeinen, joka on tärkeä yrityksille, on se, että verrataan tilannetta, jossa on eurooppalainen lähestymistapa ja tilanne, jossa on 28 erilaista kansallista järjestelmää suojata ympäristöä. Ja se on keskustelun ytimessä, eli verrataan tätä eurooppalaista ja sitten 28 erillistä järjestelmää. Ja jotta voisin esimerkkejä antaa siitä, miksi Business Europe näkee hyötyä eurooppalaisessa lähestymistavasta ja siinä, että tehdään yhteistyötä. Ensinnäkin se, että saadaan yhteisiä sääntöjä. Kehitetään yhteisiä sääntöjä. Useat ovat tähän jo puuttuneetkin. Ja tässä voisi esimerkkinä antaa vaikka kuinka paljon jätehuolto, jätepaketti ja eri määritelmät, on tehty paljon työtä sen eteen, että on saatu määritelmät sovittua. Se on tärkeää yrityksille ja myöhemmin, että voidaan verrata ja mitata edistystä, jota on Euroopan tasolla tapahtunut. Euro, ympäristövaikutusten arviointi jonka direktiivi muutama vuosi sitten uudistettiin. Sekin on hyvin tärkeä yrityksille jotta on yhteiset menettelytavat siitä, miten näitä ympäristövaikutusten arviointeja valmistellaan ja laaditaan. Sitten, tämä oli siis esimerkki yhteisistä säännöistä. Sitten esimerkki siitä, mihin herra Stern viittasi, eli kuuluvampi ääni. Uskomme, että yhteistyöllä Euroopassa voidaan myös saada äänemme paremmin kuuluviin kansainvälisissä yhteyksissä. Kun puhutaan ilmastosta ja COP21-sopimuksesta, niin uskomme, että syvempi jäsenvaltioiden yhteistyö ja se rooli, joka EUn toimielimillä oli tässä COP21-yhteydessä, oli merkittävä sen takaaja, että saatiin aikaan diili tai sopimus ja varmistetaan, että se diili, joka saatiin aikaan, tulee myös täytäntöön pantavaksi. Ja tiedetään, että tästä ei tule helppo tehtävä. Kolmas esimerkki liit- yhteistyöstä liittyy siihen, että kun me eurooppalaisina tai Euroopassa teemme yhteistyötä, niin meillä on laajemmat markkinat teknologian käyttöön käyttöön ja käytetään mahdollisuuksia enemmän. Ja tässäkin on hyötyjä kiertotalouden osalta, hyötytalouden osalta kyseessä on nimenomaan se, miten sekundääriset raaka-ainemarkkinat kehittyvät. Ja ne ovat yksi avain kiertotalouden menestykseen. Ja mitä laajemmat markkinat, sitä enemmän meillä on tässä mahdollisuuksia. Voisin mainita myös päästökauppajärjestelmän tietenkin. Sen sijaan, että on 28 erillistä markkinalähtöistä instrumenttia, meillä on yksi markkina, jolla tätä ETS-järjestelmää sovelletaan ja saadaan enemmän joustavuutta – tehdä niin, että päästöjä leikataan siellä, missä se maksaa vähiten. Kollega Van Beek mainitsi, että Euroopan tasolla on järkevää myös innovoida ja tehdä tutkimusta. Tiedämme, että edessämme on ympäristöhaasteita ja sitä silmällä pitää, tarvitaan enemmän innovaatiota ja tutkimusta. Se koskee sekä julkista että yksityistä investointi maailmaa. 64-65 prosenttia kaikista Euroopan eh, tutkimuskulusta tulee yksityiseltä puolelta. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että paitsi kansallitasolla tehdään paljon, uskomme myös, että tulee tämmöinen lisätaso eh, tutkimuksen ja innovaation osalta, joka on tämä eurooppalainen taso. Ja se on puiteohjelma horisontti 2020 sekä innovaatio rahoitusjärjestelmän ansiota. Tämä eurooppalainen taso kansallisten tasojen päällä on tärkeää, jotta, tärkeää, jotta saadaan aikaan suuria projekteja ja jotta myös yksityisellä sektorilla yritykset eri maista voivat tehdä yhteistyötä. Nämä olivat minun esimerkkini. En halua tämän pidempää johdannoksi kertoa, paitsi sen, että uskon, että tärkeää keskustelussa on muistaa myös se, kun puhutaan ympäristönsuojelusta Euroopan tasolla, että tällaista yhden ratkaisua ei aina voi pitää parhaana mahdollisena. Syystä, että tarvitaan joustavuutta, monistakin syistä. Jos on 28 jäsenvaltiota, kaikilla erilainen kulttuuri, historia, erilainen maantieteellinen tilanne ja niin edelleen. Tiettyä joustavuutta siis pitää pystyä tarjoamaan. Ja esimerkkinä esimerkiksi teollisuuden päästöt tuhat, tuhatta yritystä säätelee ja siinä on tämmöinen eurooppalainen normi, johon kuitenkin sallitaan tiettyä joustavuutta paikallisella tasolla, josta toimivaltaiset viranomaiset kansallisesti päättävät. Tähän ajattelin melkein lopettaa. Sen verran sanon vain, että paljon on jo tapahtunut ympäristön suojelun osalta Euroopassa. Yritykset ovat tässä olleet mukana. Ne edelleenkin ovat sitoutuneet asian eteenpäin viemiseen ja edistämiseen ja haluavat parantaa Euroopan ympäristön tilaa. On aivan selvää, että yhteistyöllä ja eurooppalaisella lähestymistavalla tuodaan hyötyjä, jotka katoavat, jos mennään takaisin kansallisiin järjestelmiin. Kiitoksia. Viimeisenä puhujana on komission edustaja. Minkälaista lisää etua voimme tätä kautta saada? Meillä on Marcel Haag, yksikön päällikkö täällä paikalla. Teillä on minuutti aikaa, ei vaiskaan, kymmenen minuuttia. Uh, thank you, Mr. Chairman. I think our... Kiitoksia, puheenjohtaja. EUn ympäristö ja terveyspolitiikasta on hyötyä kaikille kansalaisille. Tämä pätee myös komission sihteeristön jäseniin. Edelliset puhujat korostivat jo monia asioita toivat esille esimerkkejä siitä, mitkä osoittavat sen, minkälaista yhteistyötä jäsenvaltiot ovat tehneet ja joilla on saatu lisäarvoa kansallisille toimille – ympäristö- ja terveys, terveydensuojelukysymykset ovat monimutkaisia ja siksi meidän täytyy saada parasta mahdollista tietoa ja taitoa. Toimme osoittavat, miten olemme saaneet aikaan johtavia viranomaisia, joilla voidaan todella arvioida riskejä ja suojella kansalaisiamme. Ainoastaan yhdistämällä resursseja EU-tasolla tässä on onnistuttu. Ympäristö ja kansanterveys usein tarvitsevat maailmanlaajuisia toimia. Yksilöt eivät voi yksin kantaa vastuuta, joten meidän täytyy saada aikaan kansainvälisiä sopimuksia. Monet sop- asiat osoittavat, kuinka tehokkaasti EU on vienyt asioita eteenpäin maailmanlaajuisesti ja todella saanut ympäristön suojelun ja kansanterveyden kannalta hyötyjä aikaan ja muut merkittävät taloudelliset toimijat kuuntelevat meitä. Ilmastonmuutos, se, että puhumme yhdellä äänellä, toimimme yhdessä, saimme aikaan tehokkaita koalitioita liittolaistamme kanssa ja näin pystymme varmistamaan vuonna 2015 joulukuussa Pariisin sopimuksen. EUn rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on kirjattu perussopimuksiin. Me voimme vaatia kansainvälisiä kunnianhimoisia tavoitteita ja sitä, että saadaan ruohonjuuritason tuloksia aikaan. Meillä on päästökauppajärjestelmä, LULUCF-toimet ja monet muut alan toimet. Ja nämä osoittavat, että voimme saada aikaan vähähiilistä taloutta, voimme päästä eteenpäin ja siirtyä uudenlaiseen energian käyttöön. Usein sanotaan, että saasteet siirtyvät maasta toiseen, tarvitaan yhteisiä toimia. Meillä on vuosikymmenten kokemus ympäristölainsäädännöstä ja olemme nähneet, että EU-tasoinen sääntely pikemminkin kuin kansallinen sääntely on ympäristön ja talouden kannalta järkevää. Se hyödyttää ympäristön lisäksi sisämarkkinoita – edesauttaa sitä, että saadaan mittakaavaetuja ja että yritykset voivat toimia samankaltaisissa toimintaolosuhteissa. Me vähennämme kaupan esteitä ja tälläkin tavoin voimme vaikuttaa ympäristöön. REACH-kemikaaliasetus. Sitä kuluttuvat monet sidosryhmät ja tavoitteena oli sisämarkkinoiden harmonisointi ja parantaa äh, suojan parantaminen. REACHia on arvioitu laajemmin ja voidaan sanoa, että eri sidosryhmät eri tasolla ovat REACHin lisäarvostajan tasolla yhtä mieltä. on ollut hyvä, että kemiallisia riskejä on arvioitu EUn tasolla. Sitten elintarviketurvallisuusjärjestelmä EUssa – Meillä on tiukat turvallisuusstandardit ja ennakoitavat sääntelypuitteet niin, että yrityksemme voivat menestyä. Samalla lääkevirastolla on keskeinen rooli siinä, että todella taataan turvalliset lääkkeet ihmisille ja eläimille. Se, että ollaan valmistautuneita kriiseihin ja hallinnoida niitä, on toinen asia. EUn toimilla halutaan tulla parhaimmalla mahdollisella tavalla suojella kansalaisia. ECDC edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä. Erilaisiin mekanismeihin voimme puuttua elintarvikekriiseihin, voimme havaita ihmisen terveyteen kohdistuvia riskejä ja myös valvoa kansainvälistä kasvien ja eläinten kauppaa. Sitten lääkinnällisten laitteiden markkinoille saattaminen ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Tällä taataan se, että kansalaisia hoidetaan tehokkaasti ja turvallisesti. Eri toimin vältämme näin kansanterveyteen liittyviä ongelmia. Vialliset rintaimplantit ja lantio implantit ovat yksi esimerkki siitä, miten toimittiin. olemme juuri hyväksyneet äh, in vitro lääkinnällisiä laitteita koskevaa sääntelyä. Meillä on CE-merkinnät ja ne, niitä voidaan käyttää näillä markkinoilla. Ja oikeudenkäyttöalueella on erilaisia maita, jotka EU tunnustaa, mutta myös muita maita. Tämä kuitenkin tuo EUlle laajempiakin etuja kuin vain sisämarkkinoiden kannalta. Katsotaanpa esimerkiksi Natura 2000. 26 000 suojeltua kansallista aluetta. Ne kattavat noin 20 prosenttia maa-alastamme siellä erilaiset lajit voivat elää rintarinnan. Tähän liittyvät edut ovat noin 200-300 miljardia vuodessa arvioiden mukaan, ja tämä todella ylittää kustannustason, mutta voidaan tehdä entistä enemmän, jotta kaikki potentiaali saadaan käyttöön. Myöhemmin tällä viikolla tulee komissiolta toimintasuunnitelma. Näin katsotaan eri toimintatahoja ja katsotaan, miten Natura 2000-hanketta voidaan hyödyntää entistä paremmin. Vaikka ilmaston saasteet, ilmansaasteet ovat edelleen suuri haaste, EU-lainsäädännöllä pyritään siihen, että myös paikallistason toimijat voivat toimia entistä voimakkaammin. Vuoden 2015 ympäristöraportti osoitti, että nyt eurooppalaiset voivat nauttia puhtaammasta ilmasta ja vedestä. He kierrättävät entistä enemmän ja kaatopaikkoja entistä vähemmän. Ja tämä on neljän vuosikymmenen politiikan ansiota. Ja tämän taustalla on kova faktatietoa. EU, EU pyrkii lisäämään lisäarvoa myös kansanterveyteen. Esimerkiksi tupakka koskeva lainsäädäntömme on kiristänyt valvontatoimia tältä osin erittäin tiukasti ja me olemme voimakas maailmanlaajuinen toimija myös mikrobiresistenssissä ja tällä hetkellä työstämme toimiamme eläinten ja ihmisten osalta. Meillä on myös harvinaisia tauteja koskeva verkosto. Näin voidaan parantaa diagnosointia ja tautien hoitoa. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja. Meillä on paljon hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisia moninaisia etuja eu toiminta on tuonut ympäristöön ja kansanterveyteen. Olisi hienoa, että nämä viestit välittyisivät myös kansalliselle ja paikallistasolle julkiseen keskusteluun. Kiitos. Yhteisenä tehtävänämme on välittää tätä viestiä niin, että se kuuluisi myös Euroopan kansalaisille. Nyt meillä on mahdollisuus käydä kysymysvastauskeskustelua. Koordinaattori HPP-ryhmästä e Peter Liisi saa ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän niitä kollegoita, jotka ovat enää paikalla. Kyllä minusta tämä aihepiiri olisi ansainnut hieman enemmän läsnäoloa. Kuitenkin kansanpuolue ainakin edustaa kahta kolmasosaa täällä paikalla olevista ja kiitän Mäkinäsiä tästä ajatuksesta. Haluaisin kiittää erityisesti Todd Sternia ja herra Afrea Business Europeista, koska molemmat puhuivat aiheesta – miksi eurooppalainen toiminta on parempaa kuin kansallinen yksikään? ja mitä lisäarvoa saadaan Euroopan unionista. Muuten luulin, kuulin vähän liikaa, niin kyllä me nyt jotain oikein tehdään, mutta lisääkin pitäisi vielä tehdä. Ja virastoissa ei voida tietenkin yleistää sitä, tietenkin ylistämme heidän työtään, mutta herra de Luyker, toivottavasti lausun oikein, ei tämä nyt ole paikka, jossa kerätään lisää rahaa. Tämä kuulemistilaisuus tuli e- e- esityslistalle, koska Britanniassa oli kansanäänestys, jonka seurauksena Britannia jättää EUn ja toivon, että se johtaa hyvään, mutta joka tapauksessa tässä on nyt sitten ehdolla Ranskassakin rouvalle Pen ja jos Rova Pen voittaa, niin sitten koko EU kaatuu. Silloin ei EFSAlle saada lisää rahaa, vaan sitten selitämme ihmisille, miten me nyt sitten selitämme sen, että EU pystyy paremmin selvittämään asiat kuin esimerkiksi Ranska yksin. Ja tämä, tämä nyt ihan kärjistäen. Eh, en pyydä kommenttia virastoilta tähän ollenkaan. Varmasti teille luon, luonnonkin mukaisesti tulee tämmöistä teknistä, mutta ympäristöjärjestelyistä Public Health Alliance ja Boik pyytäisin teiltä, että, että nyt sano, että mitä haluatte vielä toivoa. Jos Eurooppa kaatuu, EU kaatuu, niin sitten ei kannata enää mitään toivoa. Ehkä tarvitaan lisää kaluttajasuojaa, mutta nyt tarvitaan sit tietoa siitä, mitä tässä nyt on pelissä, jos EU kaatuu. Sen edestä meidän pitää taistella, ei tästä hienosäädöstä, vaan siitä, että eurooppalainen toiminta näillä aloilla todella auttaa ihmisiä enemmän kuin jos jokainen jäsenvaltio tai, jäsenvaltio tai valtio yksikseen toimisi ja senpä takia nämä kolme edustajaa haluaisin hieman kärjistytämme teiltä saada tietoa, että mitä argumentteja toisitte keskusteluun vaalipiireissämme. Mitä muita nämä muut pyynnöt voitte viedä muualle ja esitellä ne muualla. Mutta se tänään kyse on siitä, että EU kyllä tai ei. Yeah, thanks, Peter. Um... Kiitos Peter. Ja nyt Miriam Dalli. ST-ryhmä, koordinaattori, olkaa hyvä. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille järjestöille ja myös virastojen edustajille, jotka ovat paikalla ja jotka keskittyivät EUn lisäarvoon. Omalta osaltani tämän kuulemistilaisuuden viesti on hyvin selkeä. Yksinkertainen viesti, joka on välitettävä myös kotirintamalle – on se, että yhdessä EU-na voimme saavuttaa paljon enemmän ja meidän äänemme on vahvempi. Kun puhutaan EUn lisäarvosta, niin kyse ei ole pelkästään yhdestä kuulemisesta. Kyse on jatkuvasta prosessista. Kaikki nämä asiat yhdessä voivat todella johtaa siihen, että saamme EUsta lisäarvoa. Tässä valiokunnassa – jäsentemme on tätä ajattelutapaa edistettävä aina, ei pelkästään tänään. Meillähän on muitakin kokouksia, joissa voimme ilmaista kansalaisille eh, sen, mitä työtä me täällä teemme ja minkälaista lisäarvoa saamme EUn kautta kaiken kaikkiaan. No sitten tämän puheenvuoroihin. Olen samaa mieltä siitä, että EUlla on ollut vahva rooli ja ääni silloin, kun ilmastosopimuksesta neuvoteltiin. Tähän komissio viittasi ja myös herra Stern siitä puhui. Kyse on Euroopan unionin koosta ja toisaalta poliittisesta sitoutumisesta, päättäväisyydestä. Näin meidän äänemme kuului ja myös muut maat ja alueet sitten noudattivat meidän ilmastoagendaamme tämän takia. Yhdysvallat ja Euroopan unioni olivat tässä pääliittolaisia, aivan niin kuin herra Stern tote, totesi. Hänhän oli COP21 Yhdysvaltain neuvonantaja. Toivon edelleenkin, että voimme viedä tätä projektia eteenpäin yhdessä, koska me olemme kaikki vahvasti puolustaneet tätä hanketta, parlamentti, komissio ja toivottavasti myös Yhdysvaltain hallitus silloin kun kyse on terveydestä, myös silloin sama toteamus pätee. Me voimme puolustaa meidän kantaamme ja standardejamme, jos todella toimimme yhtenäisesti eurooppalaisina. Yksi vieraistamme sanoi, että terveydenhuolto on yksi Eurooppa-hankkeen suurimmista menestyksistä. Tämä on hyvin mielenkiintoista, kun otamme huomioon sen, että EUlla on varsin rajallinen toimivalta tällä alalla, mutta se on kuitenkin tosiasia. Integraatio on auttanut terveydenhuoltopalvelujen kehittämisessä EU-ssa. On voitu kehittää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken ja myös lääkevirasto on kasvanut maailmanluokan toimijaksi lääkealalla. Loppuun vielä viittaisin Business Europeen. Puheenvuoro oli hyvin myönteinen. Miksi tämän haluan nostaa esille? Usein on todettu, että välttämättä nämä kaikki asiat eivät aivan kulje käsi kädessä, mutta kun kuulin toteamaksun siitä, että Euroopan unioni tekee yhteistyötä ja se on myös liike kannalta hyvä asia. Kehitämme yhteisiä sääntöjä, teemme yhteistyötä ja tämä tarkoittaa sitä, että markkinat ovat hyvin suuret. Se on myönteistä ja Välttämättä paras lähestymistapa ei kaikissa asioissa ole se, että yksi koko sopii kaikille, mutta ei se tarkoita sitä, ettemmekö voisi tehdä yhteistyötä. Viime kädessä kysymys kuuluu, voisimmeko toteuttaa kaiken tämän yksin, yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla, sirpaloituneesti, sen sijaan, että meillä on tämä yhteistyömalli. Ja minun mielipiteeni on yksinkertainen, se ei onnistuisi. En käytä tähän enempää aikaa, mutta haluaisin kiittää kaikkia puhujia heidän panoksestaan ja siitä, että olette vieraanamme. Toivottavasti jatkamme yhteistyötä myös lähikuukausina ja vuosina. Kiitos Miriam. Joskus sanotaan, että EUn yritykset eivät äh, puhu riittävästi työntekijöidensä kanssa. No nyt Marot McGuinness, varapuhemies. And my... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille täällä alustuspuheenvuoron pitäneille. Kuten PJ ja muut sanoivat, oli tärkeää saada tällainen kuuleminen. Olisi ollut hienoa nähdä täällä täysi sali ihmisiä kuuntelemassa, kun puhumme skandaaleista, kriiseistä eri aloilla. Täällä varmasti olisi ollut enemmänkin ihmisiä. nyt Beukin edustajalle kysymys. Hän sanoi, että on hienoa saada olla eurooppalainen kuluttaja. Meillä on paras tuoteturvallisuus, lääkestandardit, kemika- kemialliset, kemiaturvallisuus ja niin edelleen, mutta tähän liittyy se, että ei tunnusteta sitä, että EU on tehnyt tässä kovaa työtä. Kiitos, että sanotte tämän. Tämä pitää tuoda esille useamminkin. Me teemme itsellemme hallaa siinä, että jatkuvasti tuomme esille vain kielteisiä asioita. Emme pysähdy pohtimaan, kuten tänään, sitä, mikä toimii virastojemme avulla, sidosryhmien ja yritysten avulla tapahtuu asioita, jotka hyödyttävät kansalaisiamme. Tämän päivän kuuleminen, joka toivottavasti välitettiin netissä, on tässä yhteydessä erittäin tärkeää. Ja siksi olenkin erittäin tyytyväinen, että meillä oli tällainen tapahtuma. Tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa ja tämä prosessi alkaa nyt. Kiitos Peter Liiselle siitä, että tämä oli mahdollista. Meidän on jatkettava tällaista uutta toimintatapaa. Nyt kun minulla on puheenvuoro, niin sanoisin, että asiantuntijoiden pitää kuunnella toisiaan ja yrityksiään. Me voimme toimia entistäkin paremmin niin, että voimme todella toteuttaa sitoumuksemme kuluttajille ja kansalaisillemme. Brexit-keskustelu jatkuu ja siksi meidän on kuunneltava niitäkin, jotka pelkäävät, että Eurooppa ja yhdistynyt kuningaskunta menettävät molemmat, jos yhdistynyt kuningaskunta irrottautuu EU-sta ja Euroopasta täysin. Toivottavasti näin ei käy esimerkiksi tutkimuksen ja innovaation saralla. Tärkeää on nyt, kun edessä on uusi äänestys ja kumoamis äänestys, niin täytyy pyrkiä siihen, että nykystandardeista pidetään meillä kiinni. Tämä on meille kaikille erittäin tärkeä asia. Pitää paikkansa. Toivon, että tämän ensimmäisen keskustelukierroksen jälkeen asiantuntijoilla on vielä mahdollisuus reagoida kysymyksiin. Karin Kadenbach, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja haluaisin kiittää Marit McKinneysia tästä aloitteesta. Ja tämä, tämä poliittinen työ ei aina julkisuudessa näy, vaan siellä on vain taistelua ja kärsimystä siitä, että ei päästy tulokseen, mutta se, että me olemme saavuttaneet jotain ja että asiat liikkuvat ja ollaan saatu jotain loppuun, niin se usein jää unholaan. Sen takia pyytäisin myös komissiolta eh, tällaista uutta viestintästrategiaa. Ja komissio sanoi, että paljon pitäisi julkisen eh, keskustelun eh, näitä asioita viedä. No, se on meille tulevaisuuden kannalta haaste. Se, mitä on e- mahdollisimman erilaisilla aloilla saatu, siitä pitää tiedottaa arkipäivässäkin me olemme keskustelussa äänestäjien kanssa, jotka aika paljon keskustelevat siitä, että mitä, mikä ei onnistunut ja mistä riidellään. Mutta sitten kuitenkin siellä substanssin puolella tapahtuu aika paljon. Ja, ja se, terveys, ympäristön suojelu, kemikaalit ja muut, se ikään kuin on julkisuudelta täysin piilossa tapahtuvaa toimintaa. Ja seuraavia vaaleja silmällä pitäen näistä asioista pitää kertoa siitä, mitä Eurooppa lisäarvona tuo eurooppalaisille. Ja Liipä, ja, ja Peter Liiselle eh, sitten vielä kommenttina eh, EFSAn pyyntö lisäresursseille on kyllä ihan oikeutettu jos me haluamme uskottavaa eurooppalaista politiikkaa harjoittaa, ja, niin meidän pitää virastoille joilta pyydetään entistä enemmän toimintaa, niin pitää katsoa, että siellä missä tehdään jotain, niin siellä myös on rahaa sitä varten käytettävissä. Muuten nämä virastot eivät voi täyttää niille asetettua tehtävää. Ja sitten taas syntyy turhautumista ja minä nyt puhun esittelijänä viranomaisvalvonnan puolella. Jos me annamme, me delegoimme tehtäviä virastoille, jos odotamme, että EFSA ja tämä yhteinen tutkimusvaliokunta tekee jotain, niin silloin niillä pitää olla resursseja käytössään. Ja tietenkin tässä on tiettyjä odotuksia, joita sitten ei, ei tule täytettyä, jos rahaa ei ole. Ja sitä sitten jatkossa sitten taas ikään kuin esitetään laskuna. No niin, me, teillä on tehtävät, etkä, ettekä saaneet niitä täytettyä. Mutta jos ei ole henkilöstöä eikä rahoja, niin eihän tällaista voi tehdä. Ja toivottavasti tämä ei nyt jää tälle tasolle, vaan tätä keskustelua viedään eteenpäin. Nimittäin vaaditaan varsinkin henkilöresursseja lisää toivoisin kes- tällaista keskustelua jatkossa myös ennen 2019 vaaleja. Meillä on niin paljon myönteisiä esimerkkejä, kuinka usein, ja, ja niitä pitää toistaa toistamisen jälkeen, jotta ne menisivät perille ja vaikka pitää, pitää kerta, kerta vii, seitsemän kertaa asiat ennen kuin, ne, ennen kuin ne tajutaan, niin toivon, että sitten että täällä tulee vielä ainakin kuusi kollegaa, jotka sanovat samaa. Eli me olemme saavuttaneet jotain eurooppalaista lisäarvoa ja sitä pitää eteenpäin viestittää. uh, now... Kiitos. Nyt edustaja Eikaut. Thank you very much and, uh, thank you for... Kiitos. Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun EUn tarjoamasta lisäarvosta. Ja kollegoille totean, että tässä tarvittiinkin hieman kiireellisyyden tuntua. Kun kyse on EUsta, niin olemme nyt ydinkysymysten äärellä. Peter Liiselle totean, että on hyvin tärkeää äh, puolustaa sitä, mitä EU on tarjonnut kyllä, mutta on katsottava myös niitä suuntauksia, joita äh, nousee yhteiskunnistamme. Ja EUn suosio on vähentynyt. Eli on pohdittava sitä, mitä EU voisi tehdä paremmin, jotta EUn tuki ei enää tästä vähenisi. Puhutaan aivan suoraan. EU ei näyttäydy sellaisena toimijana, joka suojelisi kaikkia ihmisiä, erityisesti niitä, joilla on vähän koulutusta ja jotka kokevat, että he ovat häviäjiä tässä globaalissa kilpailussa. Kun ajatellaan äh, Itävallan, Ranskan, Alankomaiden äh, äänestystä, yhdistyneiden kuningaskunnan äänestystä, niin tilanne on kutakuinkin 50-50. Äh, Eli koetaan, että tuloksia ei synny nimenomaan oman itsen kannalta. Tämä sama tilanne on näkynyt myös Yhdysvalloissa. On hienoa, että Todd Stern on paikalla. Hän varmasti tunnistaa saman ilmiön. Myös toimielimiin liittyy tekijöitä, jotka ikään kuin vahvistavat tätä suuntausta. Business Europeille Alexander Afrelle kysyisin, Afrelta kysyisinkin, että käydäänkö Business Europeissa jonkinlaista muottien ulkopuolista keskustelua –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 joskus tuntuu, että näistä kysymyksistä täällä Brysselissä ei juurikaan saisi keskustella, ovat tabuaiheita. Toivottavasti Business Europeissa tätä keskustelua kuitenkin käydään, koska yritykset hyvin suuressa määrin hyötyvät eh, sisämarkkinoista, tehokkuudesta, paremmista tuotantotavoista, eh, tehokkaimmista tuotantotavoista EU-ssa juuri sen takia, että meillä on yhdet ja yhteiset säännöt, jotka ovat hyödyllisiä. Toisaalta sitten on verokilpailua, koska verotusta ei pidetä EUn toimivaltuuksiin kuuluvana asiana. Business Europe on sanonut, että ok, antaa olla, koska mekin hyödymme verokilpailusta, mutta verokilpailu tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tulot laskevat, niiden on leikattava menojaan sosiaaliturvasta ja kuka tässä häviää? Ne, jotka jo häviävät tai ainakin kokevat häviävänsä globalisaation takia. Tämä suuntaus ei voi jatkua. Meille, meidän on tehtävä jotakin tälle. On muutettava EUn arkkitehtuuria, jotta tässä saamme parempia tuloksia aikaan. Toivoisin, että Business Europe ei puolusta pelkästään nyky-EUta, vaan käy keskustelua ja avaa keskustelua siitä, miten tässä suoriudutaan paremmin. Sanoisin kollegoille aivan niin kuin Peter Lisellekin, että tätä keskustelua tulla tarvitaan. Totta kai Todd Sternia täytyy kiittää siitä, että hän on paikalla. Näin ensimmäistä kertaa julkisesti me olemme muutaman kerran jo tavanneet, aina tapaamisemme ovat olleet hedelmällisiä. Haluaisin teiltä kuulla Yhdysvaltain sisäisistä kysymyksistä. Kaikki varmasti haluaisivat tästä kuulla. Mikä on teidän arvionne siitä, miten tämä Clean Power Planin peruuttaminen vaikuttaa Yhdysvaltain tilanteeseen? Mehän tiedämme, että monet osavaltiot toimivat tästä huolimatta. Onko tämä vain symbolista vai toteutuuko todellinen muutos Yhdysvalloissa tällä alalla? Olisi hyvä, että saisimme tästä sisäpiirin tietoa. Ja viimeinen kysymys. Mainitsitte muutaman kerran jo vuoden 2018, miten tärkeä vuosi se on ilmastoneuvottelujen kannalta. Puhuitte EUn vaikutusvallasta. Me tiedämme, että Yhdysvallat ei vuonna 2018 pääse tavoitteisiin. Me tiedämme, että myös nykyiset sitoumukset eivät riitä, jotta päästään tähän kahteen asteeseen tai yhteen ja puolen asteeseen. Minkälaista painetta saataisiin syntymään, jotta saisimme kunnianhimoisempia toimia vuoteen 2018 mennessä, eikö EUllakin tulisi tässä olla rooli? Haluaisin kuulla asiantuntijalta äh, äh, äh, tästä kommentit. So, and last, uh... Kiitos ja viimeisenä puhujana edustaja Ajuso. Tämän jälkeen lista suljetaan ja pyydän sitten vieraitamme reagoimaan. Edustaja Ajuso, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää virastojen edustajia, jotka ovat täällä tänään paikalla, ja myös tämän kulmistilaisuuden järjestäjiä. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista. Virastot tuovat EUlle lisäarvoa, enkä usko, että kansalaiset tästä yleensä tietävät, joten niitä pitää lähteä nyt mainostamaan entistä enemmän on näytettävä, mitä tuloksia tätä kautta saadaan aikaan ja mitä hyvää näistä on koitunut EUlle. Salikaa minun esittää konkreettinen kysymys ympäristöviraston pääjohtajalle. Hän viittasi tähän kadmium rajaan 20 milligrammaa kilolta. Onko tässä tehty riskien arviointia myrkyllisyyttä ja ekomyrkyllisyyttä ympäristön kannalta. Siis sanotaan, että suosituksia pitää ja arvioita pitää tehdä ennen kuin rajoja asetetaan. Vuonna 2015 puhuttiin 80 milligramman rajasta ja siitä, että ei ole kumulatiivisuutta kadmiumin osalta. Ruotsissa ja Suomessa radioaktiivista toimintaa on hyvin vähän ja kadmiumia on maaperässä erittäin vähän, mutta täytyy muistaa, että Etelä-Euroopan maat, joissa on paljon maataloutta, jossa fosforia tulee muilta alueilta, voi olla ongelma, eikä kai me emme voida poistaa teollisuuden tasolla. Onko teillä tutkimusta siitä, minkälaisia suosituksia tässä voitaisiin tehdä? Sitten EFSAn resurssit. EFSAlla on valtava työtaakka. Pitää kuitenkin todeta, että EFSA ei peri maksuja toisin kuin muut, vaan se toimii riippumattomammin. Pitääkö maksuja periä vai ei? Tätä kysyisin. Eli EFSA ei näin tee, mutta muut kyllä. Kiitos tästä puheenvuor- näistä puheenvuoroista ja kysymyksistä. Monet kysymykset esitettiin Business Europein edustajalle, eli siitä on varmaan syytä lähteä liikkeelle. Thank you, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, esitettiinkö nyt niinkään monta kysymystä suoraan Business Europeille, pikemminkin kommentteja kyllä meihin liittyen. Kenties voisin tarttua kolmeen seikkaan. Ensinnäkin siihen, että useammissa kommenteissa todettiin, että EUn e lisäarvosta tulisi viestiä paremmin ja myös ympäristön suojelusta. Tämä tarkoittaa totta kai yrityksille ja liike-elämälle kotiläksyjä, eli niiden täytyy viestiä paremmin toiminnastaan tältä osin. Ja sitten tämä seitsemän kertaa ehdotus. Tämäkin täytyy sitten viedä eteenpäin vinkkinä. Ja toinen kommentti, tai oikeastaan kysymys, jonka varapuhemies McGuinness esitti päästökaupan roolista. Nyt Brexit-tilanteessa en voi kattavasti tähän vastata. Oleellista on varmistaa, että käypä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä mitä tahansa, niin ei synny EUn päästökauppajärjestelmään kielteisiä vaikutuksia. Me totta kai haluamme nähdä tuloksia. Toistaiseksi olen kuullut sen, että vaikutusten tulisi jäädä varsin pieniksi. Sitten edustaja Eikautin kommentit. Toden totta. Yritämme ajatella innovatiivisesti luovilla urilla. Ei se aina ole helppoa Brysselissä, mutta yritämme kuitenkin. En lähde kommentoimaan. Minä en ole vastuussa esimerkiksi verotusasioista, jotka mainitsitte. Pahoittelen tätä. Sanoisin, että kun puhuin ympäristön suojelusta, niin halusin välittää sen ajatuksen, että me emme puolusta äh, pelkästään nykytilannetta Euroopassa, vaan olemme tietoisia siitä, että päivitystä tarvitaan monissa ympäristöalan kysymyksissä. Me osallistumme aivan varmasti siihen keskusteluun, jota käydään EUn tulevaisuudesta. Siinähän on useampia tasoja, ilmasto, energia, ympäristökysymykset, ne hyvin tärkeinä osina. Kiitos. Varmasti voimme nyt jatkaa Beukin puheenvuorolla. Aika moni kysymys viittasi myös eh, Beukkiin kuluttajan suojajärjestönä. Vien kotitehtävät mukanani ja olemme jo päättäneet, että autamme parantamaan asioista kertomista Euroopassa. Teemme työtä tämän osalta. Lise osoitti minulle suoran kysymyksen. EU toimii markkinana, yhtenäismarkkinana. Jos EUsta hankkiutuu eroon, silloin lähtee täysin vastakkaiseen suuntaan kuin mitä markkinoilla kehitetään. Digitaaliset markkinat, globaalit markkinat. Jos valvonnan toimivalta ja sääntelyn toimivalta palautetaan jälleen kansalliselle tasolle, silloin lähdetään alaspäin menevään kierteeseen. Kilpailusääntöihin kohdistuu kielteistä toimintaa ja kilpailua viranomaisten välillä. Tämä heikentää käyttäjien tilannetta ja luottamus vähenee. Enää ei toimita oikeudenmukaisesti ja samalla tavoin kaikkialla, joten tässä kyllä hävitään ja meidän pitäisi pyrkiä estämään tämänkaltainen skenaario hinnalla millä hyvänsä. Eurooppa on työstänyt luottamusta markkinoihin ja tätä todella tämän olemme ansainneet. Enemmänkin voi tehdä, emme ole vielä loppumetreillä, mutta emme saa lähteä purkamaan sitä, mitä on rakennettu vuosikymmeniä. Vielä muutama sana Brexitistä. Me järjestämme Lontoossa 11.5. Brexit konferenssin, jossa pohditaan, miten Brexitin lopputulos voi olla kuluttajien kannalta myönteinen. Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajat saattavat jäädä EU-puitteiden ulkopuolelle. Voi kenties sitten johtaa siihen, että tietyillä aloilla heillä on parempi asema, mutta mutta yleisesti ottaen he menettävät tällaisen suojajärjestelmän, koska eivät kuulu enää tähän puitteistoon ja todella menettävät paljon. Uh, Kiitoksia. Myös Yhdysvaltain vieraalle esitettiin kysymys. Kenties voit tarjota lisävalaistusta. Kiitos ja kiitos kysymyksestä Bas ystäväiseni. Pari vastausta Ensimmäisen kysymykseen puhuttiin Clean Power-suunnitelmasta ja mitä sen kumoaminen vaikuttaa. Onko se enemmän symbolinen vai onko sillä ihan konkreettista vaikutusta? Kyllä sillä varmasti on konkreettista vaikutusta. Se on nyt jonkunnäköinen sekoitus edistystä kohti clean power puhdasta voimatuotantoa 2 prosenttia, 25 prosenttia 2030 30 mennessä, 32 prosenttia 20, 30 mennessä. Ja uskon, että tällä suunnitelmalla, se miten se on muodostettu, on tarkoituksena viedä eteenpäin uusiutuvia ja, ja, ja uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta, mutta sitä nyt ei ehkä niin kovasti sitten täytäntöön panna. Kyllä sillä on vaikutusta mutta toisaalta täytyy myös muistaa, että Trumpin keskiössä ei ole pelkästään tämä puhdas voimantuotanto, energiantuotanto, vaan myös koitetaan viedä taaksepäin, taaksepäin näitä kunnianhimoisia ajoneuvo, ajoneuvo tavoitteita, päästötavoitteita – seuraavan 12 vuoden aikana. Ja näitä nyt uudelleen ajatellaan ja mennään ilmeisesti hieman taaksepäin. Myös vähennetään Obaman metaanilainsäädäntöä, joten siinä on laajempaakin pyrkimystä mennä taaksepäin, ei pelkästään tämä puhdas energiantuotanto. Kaiken kaikkiaan konkreettisia negatiivisia vaikutuksia varmasti nä- tulee näkymään Trumpin politiikkojen seurauksena, vaikka ei se nyt ihan täysin tietenkään päinvastaista tule tarkoittamaan, mutta kuitenkin. Miten sitten pidetään yllä vuoden 2018 jälkeen näitä kunnianhimoisia tavoitteita? No ensinnäkin minä tulen tähän takaisin vielä, mutta on tärkeää muistaa, että keskittytään siihen, miten kehitetään e, Pariisin järjestelmää, eikä saa unohtaa sitä tai niitä tärkeitä tekijöitä, joita kehitetään sääntöjen ja järjestelmien luomisen ja, ja ylläpidon puitteissa. Erilaisia ohjeistoja ja, ja, ja suuntaviivoja. Varmasti 2018 loppuun mennessä koitetaan neuvotella tärkein niistä avoimuus, mutta myös vastuukysymykset ja rahoitus. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja jos ne, lähdetä, jos ne lähtevät menemään väärään suuntaan, eivätkä enää toteuta Pariisin sopimuksen tavoitteita, niin sillä on pitkällä tähtäimellä myös negatiivisia vaikutuksia. Mitä sitten tulee näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, niin katsotaan alustavasti, miten maat ovat niitä lähteneet toteuttamaan 2018. Ja sitten 2020 on sitten se vuosi, jolloin yksittäisiä tavoitteita tarkistellaan uudelleen ja toivottavasti nostetaan. Ja väist välttämättä mm, ainakin USAn osalta se, että se ei ole mukana enää näissä neuvotteluissa ihan tosissaan, niin se luonnollisesti vaikuttaa negatiivisesti. Ja se, mitä tullaan näkemään USAssa, että mm, paikallisella ja, ja alueellisella tasolla toimitaan jo ja sitä varmasti sitä toimintaa vielä vahvistetaan. Tämä ei ole sellaista aikaa, jota voidaan verrata siihen 2001-2008, jolloin Yhdysvallat ikään kuin ilmastosuojelun tai ilmastonmuutoksen osalta putosi junasta, mutta on olemassa kansalaisjärjestöt ja yritykset, jotka ovat lähteneet todellakin innokkaasti toimimaan ja viemään asioita eteenpäin myös puhtaan energiantuotannon osalta. USA mikä kansainvälisesti, kansainvälisenä vetäjänä ei enää ole totta. Ja senpä takia on tärkeää, että EU ryhtyy siihen rooliin. Täytyy myös muistaa, että Trumpin hallinto ei ole vielä päättänyt, aiot, aikovatko ne pysytellä tai koko Yhdysvallat pysytellä Pariisin sopimuksessa vai, vai lähteä siitä irti. Siitä piti olla viime viikolla kokous, se siirrettiin eteenpäin. Minä olen erittäin varovaisen optimistinen siis varo, varovainen, erittäin varovaisen, ei erittäin optimistinen siitä, että hallinto sitten loppujen lopuksi kuitenkin pysyy Pariisin sopimuksessa mukana, ehkä jotain muuttaen, mutta mieluummin pysyy sisällä, kun lähtee ulos. Ja uskon, että suuri osa yritysyhteisöä, myös suuryrityksiä, haluavat pysyä Pariisin sopimuksen mukana. Ja haitta irtautumisesta on niin suura, suuri, että e, USA ei uskaltane sieltä lähteä ulos. Mutta tämä kysymys on tietysti tänä päivänä vielä auki. We will see what's gonna happen. Oikein hyvä. Nähtäväksi jää. Haluaisin kiittää tulkkeja todennäköisesti heidän täytyy päättää tulkkaaminen kahden minuutin kuluttua. Eli sitten voimme englannin kielellä jatkaa vielä viiden kymmenen minuutin ajan. Terja ja Nina ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta tässä tarvitsee varmasti kollegoiden tukea. Haluaisin pyytää virastojen edustajia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. En nyt tiedä, kenet valitsisin, enten, tenten, telikamenten löytyisikö sieltä jonkinlaista vastausyritystä? Thank you, Chair. Um, I think the, the one element... Kiitos, puheenjohtaja. Esille on nyt noussut se, että viestinnässä on puutetta, kun ajatellaan sitä tietoisuutta, joka tekemästämme työstä vallitsee. Kansalaiset eivät tiedä riittävästi, mikä on meidän työmme merkitys. Me todella ponnistelemme omalta osaltamme, jotta voisimme lisätä viestintää mahdollisuuksien mukaan. Tämä on hyvin tärkeää. Me yritämme jatkossakin välittää tätä viestiä. Ongelmana on se, että eh, yleisesti tiedotusvälineitä ei niinkään kiinnosta kuulla myönteisiä uutisia. Toki meillä on paljon erikoislehtiä ja tiedotusvälineitä ja ne ovat kovin kiinnostuneita näistä uutisista. On myös paljon kuluttajia, jotka ovat motivoituneita ja haluavat tietää enemmän poliitikkojen terveysvaikutuksesta. Sosiaalinen media niin ikään on hyvin aktiivinen. Eli yritämme viestiä myös näillä kanavilla. jotta saisimme yleisesti tiedotusvälineet kiinnostumaan, niin tarvitaan parempaa viestintää Brysselin suunnasta. Eli, eli tässä varmasti toimielimillä on parempia vaikutusmahdollisuuksia. Ja sitten se, miten resurssien leikkaaminen meihin vaikuttaa ja entistä enemmän vielä Brexitin jälkeen. Ja minkälaiset mahdollisuudet sitten on korottaa maksuja pitäisin tervetulleena sitä, että viranomaiset, virastot saisivat vapaammat kädet, kun ne äh, esimerkiksi tarjoavat palveluja jäsenvaltioiden ja yritysten hyväksi ja voisivat sitten veloittaa maksuja näistä palveluista. Näin ne olisivat riippumattomampia äh, avustusten leikkauksesta. Näin voisimme paremmin toimia oman mandaattimme mukaisesti. Uskon, että tämä olisi yleisesti hyvin myönteistä ja tervetullutta. Ja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä varmasti komissio on tällaiselle suuntaukselle avoin. Kenties se vaatisi muutoksia siihen asetukseen, joka virastojen toimintaa säätelee, mutta tästä koituisi hyötyä kansalaisille ja myös yrityksille ja viranomaisille. Kiitos.